Okei, colleagues. We have... Hyvää huomenta kollegat. Aloitamme niin kuin aina myöhässä, mutta aloittelemme nyt esityslistan kohdasta 15. Me keskustelemme tämän valiokunnan lausunnosta budjetin, äh, talousarvion valvontavaliokunnan mietintöön, joka käsittelee kansalaisjärjestöille EU-talousarviosta myönnettävää rahoitusta. Monet kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä ennen kaikkea kehityspolitiikan alalla ja kansalaisyhteiskunta on keskeisessä roolissa. Se valvoo muun muassa hallituksia ja kansalaisjärjestöt ovat siksi tärkeitä kumppaneita meillä. Viime kokouksessamme esiteltiin Deven tilaama tutkimus, joka mukaan vahvat demokraattiset rakenteet vaativat myös kansalaisjärjestöjä ja siksi valiokuntana me olemme aina olleet sitä mieltä, että kansalaisjärjestöllä on tärkeä rooli. Meidän lausuntomme Kontin mietintöön on hyvin tärkeä ja valmistelijamme on Eli Schlein. Annan hänelle suoraan puheenvuoron. Um, yeah, I think it's Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minusta on kyllä erittäin tärkeää, että valiokunta työstää vahvaa lausuntoa, jonka budjettivaliokunnan kollegat ottavat huomioon. Erittäin suuri osa kansallisyhteiskunnan rahoituksesta myönnetään nimenomaan niille, jotka työskentelevät humanitaarisessa avussa. Näillä on tärkeä rooli kansainvälisessä kehitystyössä Aivan kuten vuoden 2011 raportissa todettiin, EU kehitysyhteistyötasolla kansalaisjärjestöt ovat olleet tärkeässä asemassa jo hyvin pitkään, kun ne ovat täytäntöönpanneet itsenäisesti EUn kehitysrahoilla perustettuja hankkeita ja puoltaneet ihmisoikeuksia, kuten myöskin demokratia. Avoin dialogi näiden kanssa on tärkeää. Maisema muuttuu jatkuvasti ja strategisempi lähestymistapa on tässä suhteessa tärkeä. Näin voidaan parantaa kansallisjärjestöjen kapasiteettia toimia itsenäisinä toimijoina. Avoimuus on äärimmäisen tärkeää. Meidän tulisi vedota komission, jotta se takaisi täyden vapauden, äh, avoimuuden niin, että riippumattomuus EU-budjetista syntyisi. Ja me tarvitsemme keskitettyä tietokontaa, johon kerätään kaikkea rahoitukseen liittyvää tietoa. Samalla täytyy pitää mielessä se, että kyseessä saattaa olla myös arkaluontoinen tieto, joka saattaa vaarantaa kyseiset toimijat. Meidän täytyy tukea komissiota myöskin, kun se pyrkii virtaviimaistamaan humanitaarisen ja kehitysavun menettelyt yksinkertaistamalla hakemusmenettelyt ja vaatimukset. Täytyy ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöjen tilanne muuttuu jatkuvasti ja ne poikkeavat toisistaan koossa ja toiminnoissaan. Siitä syystä meidän täytyisi tehdä nämä vaatimukset suhteellisiksi suhteessa järjestöjen kokoon. Meidän täytyy myös... Voisitteko hidastaa hieman va- vauhtia? To the increased use of trust fund. Meidän täytyy myös lisätä trustien käyttöä, jotka ovat joustavia välineitä, joilla on rajalliset avoimuusvaatimukset. Tarkistukset tähän luonnokseen ovat tämän suuntaisia ja tietysti odotan innolla sanomani työskennellä rakentavasti kaikkien varjoesittelyiden kanssa. Kiitoksia. Okay, thank, thank you very much for that. Kiitos paljon tästä. Edustaja Venta seuraavaksi. Thank you, Mr. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Puhun täällä edustaja Rybikin puolesta. Hän pahoittelee, ettei voi osallistua tämän päiväisen kokouksemme EPPn varjoesittelijän ominaisuudessa. Minä siis edustan häntä täällä. Meidän täytyy varmistaa, että veroeurot käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Ja suurin osa varoista pitäisi käyttää todellisiin tarkoituksiin, eli kehitysmaiden ja köyhien auttamiseksi rahoin ei pitäisi hukkua byrokratian rattaisiin. Meidän on varmistettava, että varat suoraan tai välillisesti eivät siirry offshore-rahoituskeskuksiin tai veroparatiiseihin. Tästäpä syystä ehdotammekin seuraava Avoin tietokanta. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki voivat tutustua netin kautta maksutta näihin tietoihin eli mitkä järjestöt saavat mitäkin hanketta varten paljon rahaa. Mitä tulee itse hankkeisiin, niin hankekohtaiset tiedotkin pitäisi löytyä tietokannasta, jotta voimme varmistaa veroeurojen tehokkaan käytön. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi säännönmukaisesti käydä järjestöt läpi, mikäli ne ovat saaneet EU-rahoitusta. Nämä ovat edustaja Rybikin tärkeimmät huomiot. Kiitoksia. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Joten Patrice Lenoman DEFCO-pääosastolta. Ehkä te voitte kertoa, miten kansalaisjärjestöjen rahoitusta siellä valvotaan. Kiitoksia Hyvä. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa tästä mietinnöstä, joka on erittäin hyvä, joka on aivan oikea-aikainen. Olemme ehdottomasti samaa mieltä itse tämän tekstin sisännöstä. Se on erittäin tärkeää tänä aikana, koska tässä puhutaan jo miljardeista euroista vuosittain, jotka menevät ähm, kansalaisjärjestöissä. Me olemme ensimmäinen tai maailman suurin maksaja, kun puhutaan kehitysavusta tässä muodossa. Ja siitä syystä tämä kaikki on erittäin tärkeää erittäin vaikeana hetkenä, kun Euroopan unionissa rahoitus lisääntyy kansalaisjärjestöille, mutta jäsenvaltiossa se vähenee, on tilanne, jossa vaarana on, että kansalaisjärjestöt joutuvat hankalaan tilanteeseen. Meidän täytyy pyrkiä katsomaan myös tilannetta vuodelle 2017, ja tämä valiokunta on se, joka tässä työssä on etunenässä. Haluan kiittää teitä siitäkin. Tiedetään yhtä hyvin kuin mekin, että globaalinen strategia, joka on hyväksytty, painottaa nimenomaan kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja sitä, millä tavalla sitä tulee työstää, mitä on tämä rahoituksen vastuullisuus myöskin tässä suhteessa. Otan esille muutaman kysymyksen. Ensinnäkin tämä avoimuus ja haluan muistuttaa siitä, että kaikki sopimukset, jotka solmitaan, riippumatta siitä, minkä tahojen kanssa ja kun tarkastellaan niitä, ne ovat julkisia, ne löytyvät jo internetistä. Minä tiedän, että niitä saattaa olla hieman hankala löytää, mutta vuonna 2012 teimme sitoumuksen muuttaa suhteitamme kansalaisjärjestöihin niin, että voimme tukea niitä kehitysyhteistyön mielessä, mutta että mennään myöskin pidemmälle, tuetaan niitä hallinnon toimijana. Ja me laitamme kaikki nämä kyseiset tiedot siis internetiin niin, että voi tekin voitte niitä täysin avoimesti tarkastella. Jos sihteeristö haluaa, niin voimme nyt jo lähettää teille esimerkiksi tiliotteet kaikesta siitä, mitä kansalaisjärjestöiden kanssa tehdään. Ja näin saatte hieman lisätietoa siitä, mitä toimintoja on ja mitä tehdään. Haluaisin vielä lisätä sen, että tietyt kohdat, jotka otettiin esille tässä mietinnössä, yksinkertaistaminen, tehostaminen, ovat sellaisia, että komissio on jo ne ottanut huomioon olemme yhteisrahoituskysymyksiä eh, yksinkertaistaneet 95 eh, prosenttia ihmisoikeuksissa, 90 prosenttia kansalaisjärjestöjen tukemisessa. Ja uudet rahoitussäännökset eh, sisältävät paljon yksinkertaistamisia. Meillä on yhdistyneen YK kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa nyt tällaiset huomattavan paljon yksinkertaisemmat sopimukset ja näin etenemme tällä saralla. Eli en mene tässä sen pidemmälle. Ennen vuoden loppua välitän teille tämän kertomuksen, jossa ovat lukumääräiset tiedot kaikesta tästä toiminnastamme. Ja kiitän teitä myös siitä, että viette näitä asioita eteenpäin. Kiitos. Thank, thank you very much. Kiitos paljon. Odotamme innolla tätä raporttia. Ehkä voimme palata tähän vielä myöhemmin tänä vuonna, kun komissio sen on julkaissut. Ehkä voitte pitää sihteeristön ajan tasalla tästä raportista. Eli olisiko sinä, sinulla lisättävää? No hyvä. 8. syyskuuta on tarkistusten jättämisen määräaika ja 11. lokakuuta on äänestys. Seuraavaksi meillä olisi esityslistan kohta 16, eli Euroopan investointipankin vuosikertomus, mutta minulle juuri kerrottiin 10 minuuttia sitten, että valmistelija Bernd Luke ei pääse paikalle. Hän on pyytänyt Eleni Teo sijaistamaan häntä, mutta Elenillä on ollut lentojen kanssa ongelmia, joten hänkään ei päässyt paikalle. Täällä nyt ei ole valmistelija siis ollenkaan. Joko voimme käydä keskustelun tästä asiasta valmistelijan poissa ollessa, vai, tai sitten voimme lykätä asiaa. Pitäisikö mennä lykätä nyt asiaa? EIP on nyt ollut hyvin aktiivinen rahoitustoiminnassa, ennen kaikkea Afrikassa, ja ne, jotka olivat Keniassa mukana, ovat nähneetkin tämän. Ehkä lausunnossa voitaisiin tätä heijastella enemmän, että alueellista työtä on kyllä enemmän, ja ehkä voitaisiin tätä, tästä kehityspolitiikan ulottuvuudesta saada enemmän tietoja Tarkistusten jättämisen määräaika on vasta 11. lokakuuta, joten ehkä voisimme yrittää käydä keskustelun 10. lokakuuta. Ja sitten tarkistusten jättämisen määräaika olisi 11. lokakuuta. No nyt kun täällä ei ole ketään ECRstä, niin valitettavasti meillä ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin lykätä tätä esitystä kohtaa. Nyt meidän pitäisi siis keskeyttää kokous kymmeneen asti, sillä seuraavaa kokouksen osa käydään yhdessä ulkoasianvaliokunnan kanssa. Silloin käymme tärkeän keskustelun pakolais- ja muuttoliikevirroista ja silloin täällä on myös vierailevana puhuina YK erityisneuvonantaja, joten tulkaa kymmeneksi takaisin ja pyydän anteeksi, että joudumme tämän kokouksen keskeyttämään. Yeah.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

Yeah. Okay, colleagues, can people start taking their seats? Hyvät kollegat, voisitteko istuutua, sillä meillä on kaksi erittäin tärkeää esityslistan kohtaa edessämme. Kiitos kollegat. Jos kaikki voisivat nyt siis istuutua, voisimme aloittaa tämän yhteiskokouksen ulkoasiainvaliokunnan kanssa. Otamme kohdat 17 ja 18, siis molemmat yhteiskokouksen alaisuudessa. Ensimmäinen kohta on kohta 17, keskustelu laajojen pakolais- muuttoliikavirtojen käsittelyä koskevan YK korkean tason kokouksen erityisneuvonantajan Karen Abu kanssa. Kuten tiedätte, AFET ja DV valmistelevat yhteistä mietintöä pakolais- ja muuttoliikevirtojen käsittelystä ja EUn ulkoisista toimista. Ja tänään myöhemmin kuulemme EUn ulkosuhdehallinnon edustajia tiedonannosta, joka tuli eh, julkaistiin kesäkuussa. Siinä oli kyse siitä, miten EU aikoo ratkaista tämän kriisin. Me kuulemme tästä kriisistä joka päivä Eilen Italian rannikkovartiosto ja muut pelastivat Libyan rannikolta 3000 ihmistä. Pakolaiskriisi Euroopassa siis vain kärjistyy jälleen kerran. Ennen kuin puhumme EUn lähestymistavasta, on hienoa, että meillä on täällä mukana Karen Abutsait, sillä hän valmistelee ensimmäistä YK huippukokousta, jossa puhutaan laajoista pakolais- ja muuttoliikevirroista. Tämä kokous pidetään 19. syyskuuta New Yorkissa. Siihen osallistuu 150 hallitusten ja valtioiden päämiestä. Ja seuraavana päivänä sitten presidentti Obama pitää maailman johtajien huippukokouksen globaalista pakolaiskriisistä. Nämä ovat tärkeitä kansainvälisiä huippukokouksia. On hienoa, että maailman johtajat nyt ymmärtävät, että pakolais- ja muuttoliikekriisiä ei voida jättää huomiota ja toivoa vain, että muut käsittelevät sitä. Kaikki ajattelevat, että joku muu hoitaa ongelman, mutta ei itse sitä tarvitsisi hoitaa. YK on neuvotellut kahdesta tulosasiakirjasta tätä huippukokousta varten, joten varmasti kuulemme siitä, mitä maailmanjohtajat lupaavat tehdä. Täällä on kaksi yhteisesittelijää myös mukana, jotka valmistelevat tätä meidän yhteistä mietintöämme. Meillä on täällä Afetista Rova Valenciano ja sitten herra Dias de Mera – hän on siis DV-valiokunnan esittelijä. Tervetuloa Karen Abutside. Siis on hienoa, että olette täällä tänä aamuna, että voimme kuulla tämän tärkeän huippukokouksen valmisteluista. Odotamme innolla onnistunutta lopputulosta. Kiitos. Kiitos kummankin valiokunnan kutsusta tähän kokoukseen puhumaan laajoista maahanmuutto- ja pakolaisvirroista. On erityisen hienoa nähdä tässä esityslista sana maailmanlaajuinen. Viime kuukausina EU on panostanut paljon ajatusta ja resursseja tämän liikkeen käsittelyyn. Keskustelu tästä on eläväistä ja myös moni, hyvin monisävyistä Haasteita on paljon, kuten esimerkiksi miten voidaan jakaa haasteita, miten voidaan tukea valtioita, jotka ottavat vastaan pakolaisia, miten voidaan tukea maita, joihin äkilliset muuttoliikevirrat vaikuttavat kohtuuttomasti ja miten voidaan, voidaan myös kotouttaa pakolaisia maahanmuuttajia. Eurooppalainen ulottuvuus pakolaisen maahanmuuttokriisissä ansaitsee paljon huomiota. Viimeiset, viimeisimmät poliittiset kehitykset Euroopassa osoittavat, että kuitenkin että eurooppalainen ulottuvuus ei ole eristäytynyt, vaan se pitää nähdä globaalissa kontekstissa. Euroopassa ollaan nähty uusia tapoja tehdä yhteistyötä ää, äh, alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa eurooppalainen politiikka on nyt saanut maailmanlaajuisen ulottuvuuden ja tästä haluaisin keskustella tänään muutama viikko ennen kuin YK on yleiskokous pitää pakolaishuippukokouksen 19. syyskuuta. YK on huippukokous on mahdollisuus ottaa globaali lähestymistapa tähän näihin asioihin, kuten lop- tulosasiakirjassa sanotaan, laajoilla pakolais- ja maahanmuuttovirroilla on vaikutusta yli rajojen. Nämä ovat globaaleja haasteita, jotka tarvitsevat globaaleja vastauksia. Yksikään valtio ei voi vastata näihin liikkeisiin yksin. Tämän huippukokouksen valmisteluissa olemme juuri ajatelleet tätä globaalia ulottuvuutta ja olemme kuulleet yli 80 YK jäsenvaltiota, melkein kaikkia EU-jäsenvaltioita sekä myös kansalaisyhteiskuntaa, yksityistä sektoria, akateemikkoja ja pakolaisia itse. Näissä ulottuvuuksissa on paljon moni on sävyisyyttä. Me kuulimme sellaisilta mailta, jotka ovat, ovat vastaanottaneet pakolaisia jo vuosia, Etiopia, Pakistan ja Sunan esimerkiksi. Sitten taas Bangladesh ja Somalia esimerkiksi. Joskus hyötyvät mm, maastamuutosta, jotkut taas sitten mm, niitä haittaa ihmispääoman menettäminen. Sitten taas olemme kuulleet pakolaisilta, jotka ovat lähteneet vaarallisille matkaille Olemme nähneet nämä eri näkökulmat myös valmistelemassa huippukokousta. Yksi tärkeimpiä aiheita oli juuri tasapaino. Jotkut halusivat tulosasiakirjan, jossa tasapainoisemmin jaettaisiin taakkaa. Muut sitten taas keskittyivät, maahanmuuton hallintaan. Maat ei, jos annetaan ensimmäinen vastaan ensimmäinen turvapaikka, niillä on eri äh, prioriteetit kuin muilla mailla. Monet valtiot haluavat, haluavat nähdä kuitenkin maahanmuuton positiivisella tavalla. Halutaan, että nähtäisiin, miten monipuolisuus, moninaisuus rikastuttaa yhteiskuntiamme. Muut valtiot taas näkivät enemmän ongelmia, esimerkiksi ne, sen, miten vaarallisia maahanmuuttomatkat ovat, ja muut näkivät esimerkiksi turvallisuushuolia. Yksi UNHCRn kollegoistamme sanoi, että ei ole mikään pieni ihme, että 193 jäsenvaltiota tuli yksimielisesti hyväksymään tämän huippukokouksen poliittisen julkilausuman. Te myös osallistuitte tähän ja kaikki löysivät yhteisymmärryksen. Nyt meillä on globaali visio. Tämä on rohkaisevaa, kun ajatellaan, minkälaisessa poliittisessa ympäristössä tämä julkilausuma on tehty. tämä on tärkeää ottaa huomioon, kun nyt ö, meillä on kaikenlaisia haasteita, jos esimerkiksi kansainvälinen lainsäädäntö on asettu kyseenalaiseksi, jotkut demonisoivat pakolaiset ja maahanmuuttajat. Tämä, tässä poliittisessa julkilausumassa sovitaan yhteisistä periaatteista, sitoumuksista ja lähdetään oikealle tielle pakolaisen ja maahanmuuttoliikkeiden käsittelyssä. Nyt valtiot haluavat tehdä yhteistyötä, jotta voidaan rakentavasti, järkevästi ja inhimillisesti puuttua näihin asioihin. Toivon, että tällainen positiivinen ajattelu vaikuttaa ja muuttaa tätä negatiivista narratiivista. Haluaisin nyt puhua hieman tarkemmin tästä poliittisesta julkilausumasta. Ensinnäkin tämä globaali lähestymistapa vaatii yhteisiä oikeudellisia standardeja. Se perustuu vuoden 1951 yleissopimukseen ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön universaaliuteen. Nämä ovat siis meidän vastauksemme kulmakiviä. Toiseksi globaaliin lähestymistapaan tarvitaan kattavuutta. Nämä muuttoliikkeet ovat hyvin monimutkaisia. Olisi houkutteleva etsiä nopeita ja helppoja ratkaisuja, mutta on kuitenkin järkevämpää olla kärsivällinen ja ajatella strategisesti. Eli meidän pitää johdonmukaisesti vastata, meidän pitää katsoa näiden liikkeiden perustamalaatuisia syitä, kauttakulkua, vastaanottoa ja myös kotouttamista. Maahanmuuton pitäisi olla vaihtoehto, mutta ei pakollista. Mitä voimme tehdä tämän saavuttamiseksi? Meidän pitää keskittyä kehitykseen. Kestävän kehityksen tavoitteet olivat suuri edistysaskel viime vuonna. Nyt meidän on saavutettava nämä tavoitteet. Monet valtiot ovat huolestuneita siitä, että, että pakolaisliikkeet ja humanitaariset as, äh, kriisit vievät huomiota kaiken kattavalta kehityspolitiikan agendalta. Meidän pitää kuitenkin puuttua myös konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun. Liian monet maat ovat joutuneet konfliktien ravistelemaksi. Jemen, Etelä-Sudan, Syyria ja Irak muun muassa. Rauhan turvaamisen pitää olla myös maahanmuutto- ja politiikan keskiössä. Nämä ovat kaikista vaikeimpia asioita ratkaista, mutta ne ovat välttämättömiä. Me emme saa vältellä näitä aiheita vain, koska niitä on vaikea ratkaista. Kolmanneksi globaalin lähestymistavan pitää pitää keskittyä myös oikeudenmukaisuuden periaatteeseen. Siksi olemme puhuneet oikeudenmukaisesta taakanjaosta pakolaisten vastaanottamisessa pitää ottaa huomioon jo olemassa olevat sitoumukset ja, ja se, että valtioilla on erilaiset resurssit. Monet jäsenvaltiot pitävät epäreiluna sitä, että 86 prosenttia maailman pakolaisista on vastaanotettuina juuri kehitysmaissa ja yli puolet näistä on saaraan eteläpuolisessa Afrikassa. Jotkut kriisit saavat enemmän huomiota kuin toiset. Esimerkiksi tällä hetkellä yli 930 000 eteläsudanilaista on paennut naapurimaihin valtava määrä. Jos verrataan niin pakolaismäärin, jota on tullut hyvin paljon suurempaan ja rikkaampaan Eurooppaan. Ja kuitenkin tämä kriisi on saanut vain 20 prosenttia tarvitsemastaan rahoituksesta. Neljänneksi globaali lähestymistapa tarvitsee myös omistajuutta maiden, maiden pitää kantaa vastuunsa ja sanoa, että ne tekevät oman osuutensa. Kanada esimerkiksi on sanonut, että se voi ottaa vastaan 25 000 Syyrian pakolaista neljässä kuukaudessa. Tämä on onnistunutkin. Ja tällä hetkellä Ukana on ottanut vastaan 110 000 pakolaista Etelä-Sudanista vain tämän vuoden aikana, ja niillä on hyvin antelias, äh, heillä on hyvin antelias pakolaispolitiikka. Pakolaiset saavat myös tehdä työtä ja saavat esimerkiksi tontteja, joilla he, joille he voivat rakentaa taloja ja viljellä. Olemme kuulleet esimerkiksi Domenico Lucanosta, joka etelä-italialaisessa kylässä on ottanut 450 turvapaikanhakijaa vastaan. Siellä on asukkaita vain 1800 ja näin kylän talous on nous, lähtenyt nousemaan. Tällaisia positiivisia esimerkkejä pitäisi korostaa. Negatiiviset esimerkit yleensä leviävät paljon nopeammin. Eurooppa on tässä nyt valokeilassa ja muut katsovat tarkkaan, mitä Eurooppa tekee. YK on huippukokous on Euroopalle mahdollisuus olla positiivinen johtaja maailmanlaajuisesti. Lisäksi meidän pitää pitää yllä huomiota tähän kriisiin helppoja vastauksia ei ole, eikä mitään yhden yön yli saatavaa ratkaisua ole tulossa edes huippukokouksesta. Meidän pitää jatkaa työtä ja meidän pitää kehittää kaksi maailmanlaajuista maahanmuuttosopimusta vuoteen 2018 mennessä. Toivottavasti saamme aikaiseksi maailmanlaajuisen sopimuksen turvallisesta järjestetystä ja laillisesta maahanmuutosta vuoteen 2018 mennessä. Tämä olisi valtava edistysaskel muuttoliikkeiden hallinnassa. Ihmisten muuttoliikkeille tarvitaan aivan kuin tavaroidenkin muuttoliikkeille tarkat kansainväliset kehykset. Lisäksi julkilausumassa valtiot ovat sitoutuneet luomaan kehykset pakolaisvirroille. Ja näin voitaisiin, voitaisiin vastata nopeasti uusiin virtoihin. Tämä uusi kehys pitäisi laittaa nopeasti täytäntöön ja tämä, tätä, tämä, tähän prosessiin sitten vaikuttavat tilanteet paikan päällä. Tavoitteena on vähentää paineita vastaanottomaista, parantaa myös pakolaisten ö, omatoimisuutta sekä, sekä parantaa pääsyä ma- kolmansien maiden ratkaisuihin. Tämä prosessi toivottavasti johtaa sitten maailmanlaajuiseen pakolaissopimukseen vuonna 2018. EUlla on keskeinen rooli näissä prosesseissa. Parlamentaarit, kuten te, jotka te edustatte kansaa, teillä on keskeinen rooli tässä. Tämä globaali ulottuvuus tarkoittaa siis yhteisiä oikeudellisia standardeja ja kattavaa lähestymistapaa, joka perustuu kansainväliseen solidaarisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Meidän pitää johtaa esimerkillä. Me olemme kiitollisia Euroopan unionille, mukaan lukien Euroopan parlamentille, tästä globaalista lähestymistavasta, jota käsitellään seuraavaksi 19. syyskuuta YK huippukokouksessa. Odotan innolla tuota kokousta ja teidän kommenttejanne tänään. Kiitos. And thank you very much. We'll have an opportunity to... Kiitos. Puhumme EUn omasta lähestymistavasta myöhemmin tänään iltapäivällä, mutta nyt ensiksi voisin antaa yhteisesittelijöille puheenvuoron. Ehkä Eleni, Elena Valenciano haluaisi käyttää ensiksi puheenvuoron. Hablar en español. Kiitoksia. Puhun espanjaa. Aivan aluksi haluaisin toivottaa vierat tervetulleeksi tänne tänään. Tässä Meillä on nyt selvitetty erittäin tärkeitä tosiasioita, joihin tulee löytää globaaleja ratkaisuja, kun pyrimme samanaikaiseksi kansainvälisiä standardeja ja ratkaisuja pakolais- ja maahanmuutto-ongelmiin. Hyvin monissa maissa nämä ovat erittäin vanhoja ongelmia ja joissakin maissa on miltei hallitsemattomat maahanmuuttovirrat. Tietysti monet pyrkivät myös löytämään yhteisiä ratkaisuja, kun pyritään määrittelemään sellaista politiikkaa, jolla pakolaisiin voidaan suhtautua humaanilla tavalla, järjestäytyneellä ja laillisella tavalla niin, että voidaan oikeudenmukaisesti kohdata ne ihmiset, jotka eri syistä ylittävät rajoja maailmassa ja hyvin monet pakolaiset siirtyvät rajojen yli useista eri syistä. Minusta meidän tulisi kannattaa YK aloitetta ja jälleen kerran Karina Bussadin haluan toivottaa tervetulleeksi tänne. Minusta on äh, erinomaista saada kuulla se, mitä hän totesi tänään hän kertoi valtavasta työmäärästä, jota tehdään ennen tulevaa pakolaishuippukokousta. Ja tietysti te olette kaikki myöskin mukana tässä työssä. Mehän olemme jo saaneet kuulla siitä, että ihmisten ihmisvirtojen liikkuminen maapallolla on asia, jota on tapahtunut vuosisatoja. Jos katsotaan vaikka Palestiinaa, se ei ole ainoa maa, jossa on ollut maahan, johon on aina ollut maahanmuutto. Useisiin maihin on ollut tämä tilanne. Ja usein ne ovat suuri rasite maalle. Jos katsotaan eurooppalaisia maita, niin vasta nyt Eurooppa alkaa ymmärtää, että pakolaiskriisi on todellinen ongelma Euroopalle – Vasta nyt aletaan ymmärtää sitä, millainen ongelma pakolaiskysymys voi todellakin olla. Eli Euroopan unionin täytyy toimia myönteisellä, edistyksellisellä tavalla. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että suojelemme paremmin ihmisiä, jotka kärsivät niin, että Euroopan unioni minun mielestäni voitaisiin paremmin vastata tähän tilanteeseen ja välttää kuolemat välimerellä. Oppia siitä, mitä tässä tapahtuu, niin että saamme aikaiseksi edistystä näissä kysymyksissä. Me emme voi hyväksyä mitään osittaisia ratkaisuja. Ehdottomasti voimme hyväksyä kaikki sellaiset keinot, joiden avulla voidaan mukautua tähän kriisiin, mutta samalla meidän täytyy edistyä inhimillisemmällä tavalla tässä kriisin hoitamisessa mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy luoda politiikkaa maahanmuuttajia pakolaisia varten, joka on riittävää. Että jonain päivänä saataisiin kuulla, että joku sanoo, että mitä enemmän tänne maahanmuuttajia tulee, sitä parempi. Niin, että voisimme hyötyä tästä tilanteesta. Ota vastaan nämä ihmiset oikealla tavalla. Ja tämänhetkinen tilanne siis eurooppalaisessa politiikassa on tärkeä tässä suhteessa. Jossain määrin olemme kyenneet vähentämään niiden määrää, jotka ovat tulossa Euroopan unioniin. Ja mitä heille sitten tapahtuu? Euroopan unioni pesee kätensä tästä ja ne, Ja politiikalla on tällä hetkellä se, että näitä ihmisiä pidetään rajoille. Meidän täytyy kuitenkin nyt astua askelia eteenpäin, katsoa YK lähestymistapaa, katsoa sitä, mitä Karina Busseid meille kertoi, ottaa käyttöön toisenlainen lähestymistapa. Me emme saa unohtaa sitä, että nämä ihmiset pakenevat aseistettuja konflikteja. Se meidän täytyy ymmärtää. Ja ennen kaikkea tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy luonnostella parempaa politiikkaa. Emmekä saa unohtaa myöskään ilmastonmuutoskysymystä. Ihmiset pakenevat esimerkiksi usein kuivuutta, mikä merkitsee sitä, että meillä täytyy olla tasapainon politiikka ihmisten vastaanottamiseksi kestävältä pohjalta. Mikä mielestäni merkitsee sitä, että meidän täytyy olla yleinen, globaali lähestymistapa. Kyseessä on globaali ongelma, ja jos se on globaali ongelma, siihen täytyy pureutua globaalilla tavalla. Meidän täytyy sitoutua tähän lähestymistapaamme. Se merkitsee myös vuoropuhelua niiden maiden välillä, jotka ottavat pakolaisia vastaan ja niiden, jotka niitä lähettävät. Tähän tarvitaan yhä enemmän vuoropuhelua. Meidän täytyy myös olla halukkaita kantamaan oma osuutemme tästä vastuusta täällä Euroopassa. Ei kannata vaatia vuoropuhelua, jos täällä lähestymistapana on se, että jäädään kaikki Euroopan unionin ulkopuolelle ja pidetään pakolaiset Euroopan unionin ulkopuolelle. Jos se on meidän lähestymistapamme, niin silloin meillä ei ole mitään sanottavaa vuoropuhelusta ja yhteistyöstä. EUhan on solidaarisuuden ja ihmisoikeuksien yhteisö. Sitä ei saa unohtaa. Eli sen mukaisesti meidän tulisi myös toimia. Se, mitä täällä on tehty, nyt on otettu käyttöön hätätoimenpiteitä, on reagoitu tapahtumiin, pidetään ihmisiä rajoilla, pyritään estämään heidän maahantulonsa. Näin tällä hetkellä toimitaan. Ja tietysti tässä nyt on keskitytty myös Syyrian aika paljon, vaikka muutkin maat ovat mukana. Jos katsotaan Euroopan unionin tekemiä päätöksiä, olemme askel askeleelta siirtyneet poispäin solidaarisuus ja humanista politiikastamme ja niitä koskevista periaatteista. Meidän täytyisi palata näiden perusperiaatteidemme piiriin. que están en Grecia, o que convendría que nos ocupáramos de... Meidän täytyy ottaa pakolaiset, joita tulee Turkkiin ja Kreikkaan. Ja tämänhetkinen tilanne Turkissa ja Kreikassa ja Kale, Ranskassa – Nämä ovat seurausta niistä päätöksistä, joita olemme tehneet kerta toisensa jälkeen Euroopan unionina, jolla on pois päin näistä perusperiaatteistamme. Minusta meidän täytyy ottaa käyttöön uusi lähestymistapa. Olemme todella poikenneet perusperiaatteistamme. Olemme jo vuosia puhuneet siitä, että ihmisillä pitää olla vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Siihen meidän pitää palata. Tulee pohtia tätä solidaarisuuden ja vuoropuhelun näkökulmasta – niin että saamme aikaiseksi vakaan tasapainon maiden välillä, niiden maiden välillä, jotka todella lähettävät ihmisiä ulkomaille ja meidän, jotka sitten taas, joiden tulisi ottaa heitä vastaan koordinoidulla tavalla. Kiitos. Seuraavaksi Dias de Mera. Presidenta. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kollega Abu Saidia vierailustaan. Kuten hyvin tiedätte, niin YK on pääsihteeri on nimittänyt hänet erityisneuvonantajaksi YK on korkean tason kokousta silmällä pitäen. mutta tietääkseni hän vastaa myöskin siitä, että konsensus 193 maan kesken on saatu synnytettyä. Maahanmuuttajien, pakolaisten, karkotettujen maailmanlaajuinen käsittely on erittäin tärkeä asia – tilanne on huolestuttava myöskin unionin näkökulmasta katsottuna. Ja tästäpä syystä olenkin hyvin toiveikas sen suhteen, että YK on huippukokouksessa yritetään käsitellä näin tärkeää, mutta samalla monimutkikasta kysymystä. Kaikkien meidän on paneuduttava tähän asiaan ja etsittävä ratkaisuja. Kollega Abu Zayid, te omalta osaltanne olette mukana hankkeissa tämän julkilausuman muotoilemisessa ja olisikin hienoa, jos voisitte kertoa tästä hiukan enemmän, sillä tekstiluonnos on viisikohtainen, ne ovat tärkeitä kohtia, mutta ne ovat aika lailla yleisluonteisia sanomaltaan tärkeämpänä pidän näitä liitteitä. Ja näissä kahdessa liitteessä juuri tämä toinen on hyvin tärkeä. Ja voisitteko kertoa meille enemmän tästä kakkosliitteestä? Minulla oli ilo ja kunnia esittää teille kymmenen kysymystä ja olen saanut myöskin vastauksen kysymyksiinne. Ja ne sopivat hyvin yhteen tähän meidän lausuntoluonnokseemme. En halua pitkittää keskustelua ja pitkästyttää kollegoja, sillä kaikki tietävät, mitä meidän parlamentin tekstissä asiasta on lausuttu. Mutta kyllä varmaankin saan esittää teille kuitenkin seuraavanlaisen kysymyksen koskien rahoitusta ja sitä, mikä rooli pienillä yhteisöllä on, kun ne ottavat pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan. Aikoinaan toimin pormestarina kaupungissa, joka on suurin 60 000 asukkaan vahvuinen, silloin Milosevic vainosi monia henkilöitä ja me otimme kosovalaisia vastaan tuona aikana. Joillakin heistä oli yliopistotutkinto, he työskentelivät kaupungin viheralueilla puutarhureina tai muissa ammateissa. Ja tiedättekö mitä kosovalaiset tekivät, kun sota päättyi. He palasivat kotimaahansa. He pakenivat henkensä uhalla, yrittivät pelastaa itsensä ja lapsensa ja päätyivät pieneen kaupunkiin, jolla ei, ole, jolla ei tuolloin ollut laisinkaan varoja ottaa heitä vastaan, mutta sodan päätyttyä heistä ei ollut tälle kaupunkiyhteisölle enää mitään rasitetta. He tekivät yhteistyötä kaupungin ja kunnan kanssa tämän yhteisön hyväksi. Silloin kun sota vielä vallitsi, niin he olivat tämän vastaanottavan yhteisön käytettävissä. Halusin vain kertoa siitä, että kun katsotaan Syyrian, Irakin, Afganistanin ja muiden maiden dramaattista vallitsevaa tilannetta, niin suurin osa niistä, jotka pakenevat, niin etsevät vain turvaa. Ja kun sota joskus päättyy, toivottavasti piakoinkin, niin varmaan useimmat lähtevät takaisin, eivätkä jää Eurooppaan. He palaavat ja haluavat palata muun muassa Aleppoon. Tai minne tahansa, mistä ovat lähteneetkään matkalleen. Joten arvon kollega Abu Said, voisitteko seikkaperäisesti kertoa meille näistä kahdesta liitteestä ja kertoa meille, miten meidän tulisi poliittisesti reagoida tilanteeseen, jotta me voisimme tukea niitä yhteisöjä, jotka ottavat pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan. Oikein paljon kiitoksia vielä kerran tästä vierailustanne. Olemme jo tavanneet useampaan otteeseen muun muassa aikanaan Sarajevossa ja pakolaisleireillä. Oikein paljon kiitoksia vierailusta. Tämä on suuri ilo ja kunnia meille. Kiitos ja kiitos myös näistä tarinoista menneistä kokemuksista pakolaisten kanssa. Tämä keskustelu, jota käymme nyt, siinä on kyse ennen kaikkea YK huippukokouksesta ja voimme esittää vierailijoillemme kysymyksiä. Ja sitten myöhemmin meillä on EUn ulkosuhdehallinnon edustaja täällä. Joten täällä on nyt paljon puheenvuoropyyntöjä. Miettikää, että haluatteko esittää nyt kysymyksen vai sitten tässä keskustelun toisessa osiossa. Ehkä voimme pitää mielessä, että me kaikki tiedämme, mikä ongelma on nyt meidän ei oikeastaan tarvitse enää keskustella niinkään paljon itse ongelmasta, vaan poliittisista ratkaisuista tähän ongelmaan, todellisista poliittisista ratkaisuista, joita voimme toteuttaa maissa ja jäsenmaissamme ja joita ihmiset voivat tukea ja joilla todella on mahdollisuuksia ratkaista ongelma. Ei ole oikeastaan ei ole oikeastaan järkeä toistaa, että miten valtava tämä ongelma on. Sen näkee televisiostakin. Meidän vastuullamme on neuvoston ja komission kanssa te- luoda järkeviä poliittisia ratkaisuja. Tällä hetkellä Enrique Guerrero, Charles Görens, Kristin Vergia, Ignacio Corrao, Giorgio Epideus, Joakim Tsela ja Anna Gomez ovat tässä osiossa nyt pyytäneet puheenvuoroa. Onko muita? Jos ei, me tämän luettelon suljemme ja kaksi minuuttia enimmillään per henkilö. Enrico Guerrero ensiksi. Kiitoksia. Pyrin pitäytymään kahden minuutin aikarajassa. Se, että espanjankielisiä puhujia on toinen toisensa jälkeen, saattaa ehkä vaikuttaa siltä, että me olemme mallimaa, kun kyseessä on pakolaisten kohtelu. Näin ei kuitenkaan ole. Emme ole mikään esimerkki myöskään Euroopan unionissa, koska meillä on ollut paljon erilaisia keskusteluja ja sopimuksia neuvostossa, jossa puhutaan komission ehdotuksesta Lampedusan jälkeen, useiden hukkumistapausten jälkeen Välimeressä, sen jälkeen mitä Maltalla tapahtuu, Turkin sopimus ja kaikissa näissä kysymyksissä olemme esittäneet järkeviä ehdotuksia, jossa seuraillaan YK lähestymistapaa. Neuvosto hyväksyi nämä ehdotukset yksimielisesti ja näin jäsenvaltioiden enemmistö on sisällyttänyt sen täysin omaan toimintaansa. Ensimmäisenä kohtana siis täytyy olla EU-jäsenvaltioiden poliittinen sitoumus täyttää vastineet tähän ongelmaan. Kysymyksessä ei ole pelkästään humanitaarinen ongelma, vaan koko maahanmuuttokysymys, joka jatkaa olemassaoloaan. Ja tämä koskee siis myös ihmisiä, jotka pakenevat luonnonkatastrofeja ja konflikteja. En usko, että Bratislavan neuvosto käsittelee mitään tässä suhteessa, koska todennäköisesti puhutaan Brexitistä ja uskoisin, että sen jälkeen sitten meillä on YK mutta tietysti voitaisiin päästä sopimuksiin poliittisissa ryhmissä ja sanoa, että seuraavalla Strasbourgin seuraavassa Strasbourgin istunnissa voisi olla yksi kohta esityslistalla, jonka avulla ilmaistaisiin Euroopan parlamentin yhteinen kanta New Yorkin kokoukseen, jossa tavoitteena on löytää globaali ratkaisu tähän ongelmaan. Meidän tulisi vahvistaa luotettavuutemme EU:ssa. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämän kokouksen alustaan lähtien jo aikaisemminkin olen etsinyt nyt positiivisia esimerkkejä, joita voisi kuulla tästä konferenssista. Ähm, Rova Abu Zaid, te olette hyvin äh, myönteisesti tai äh, anteliaasti kuvailleet tätä tilannetta. No tässä on nyt tulossa valtion ja hallitusten päämiesten huippukokous. Siellä ö, tulevat olemaan mukana ne, jotka, ö, jotka ö, joutuvat ratkaisemaan ongelmia, mutta eivät ne, jotka ovat vastuussa näistä pakolaisvirroista, jotka ovat vainonneet ja saartaneet ö, jotka ovat vastuussa tästä humanitaarisesta kriisistä, jotta tästä ei tule nyt minkäänlaista farssia, niin silloin pitää kyllä toimia hyvin ankarasti. Ja pitäisi yrittää pitäisi löytää sellaisia muotoiluja, jotka ovat hyvin ankaria niitä kohtaan, jotka eivät kanna vastuutaan. Tämä pitäisi tavata sekä YK että EUn tasolla. Ei ole normaalia, että rouva Merkeliä kritisoidaan siitä, mitä hän tekee pakolaisten vastaanottamisessa. Ja fasistit vain, fasistit vain jatkavat toimintaansa. Se ei ole normaalia. Eli nyt pitäisi ottaa vastuuta poliittisilla korkeammalla tasoilla – ja pitäisi on myös toivon, että että nyt, nyt muistettaisiin, mitä Paavikin on sanonut siitä, että Euroopan pitäisi muistaa solidaarisuutensa Toivoisin, että vielä jäsenvaltioista kertoisitte. Jäsenvaltiot EU-ssa tietyt kantavat vastuunsa, mutta ne ovat vähemmistössä. Ja sitten toiset, toisissa jäsenvaltioissa jopa järjestetään kansanäänestyksiä, joiden tavoitteena on se, että ei ketään tarvitsisi vastaanottaa. jos tämä halutaan, että tästä huippukokouksesta ei tule tekopyhyyden huippukokousta, niin silloin pitää hyvin ankarin sanan käänteen kritisoida niitä, jotka ovat vastuussa tästä tilanteesta. Kaikkien pitää jakaa tämä taakka. Kaikki ne raportit, jotka olen lukenut tästä asiasta, ovat yksimielisiä. Ei ole hyväksyttävissä sitä, että kaikki eivät kanna omaa vastuussa, vastuutaan. Me tuemme teitä. Toivon, että te ennen huippukokousta sanankään sanankääntein kritisoitte niitä, jotka ovat vastuussa tästä. No annoin hieman enemmän aikaa sinulle, Char, koska sinä olet ensimmäinen ei kielinen. No toivon, että tästä huippukokouksesta ei tule pelkkää puheaikojen jakamista, vaan että siellä puhutaan myös sisällöstä. Seuraavaksi Marin Kristin äh, Bergia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Abu Saidille, kiitos tästä alustuksesta. Haluaisin sanoa, että se lämmittää sydäntäni. Puhuitte paljon siitä, että tarvitaan maailmanlaajuinen lähestymistapa todellakin maailmanlaajuinen. Ja uskon, että tämä on perustavanlaatuinen kysymys. En ole kuitenkaan aivan samaa mieltä puheenjohtajan kanssa, vaikka meidän, me, meidän me puhumme tässä maailmanlaajuisuudesta, niin silti meidän pitää katsoa, miten voisimme laajentaa eurooppalaista lähestymistapaa maailmanlaajuiseksi. Tässä on nyt kyse pakolais- ja maahanmuuttoliikkeiden käsittelystä, hallinnasta. Me puhumme kuitenkin Euroopassa koko ajan pakolaiskriisistä ilman, että kyseenalaistamme sitä, että että maailmanlaajuisesti me olemme kyllä väärässä. No, Rova Merkel, Merkel on yrittänyt panostaa ja hän on ollut ainoa Euroopassa, ja no, totta kai häntä on siitä kritisoitu kyllä, mutta me olemme jatkaneet tässä samassa, samoilla linjoilla. Maahanmuuttokysymys, siihen pitää liittyä se, että maahan, maasta muuttamisen ei pitäisi olla pakollisuus, vaan vapaaehtoista ja pitäisi myös muistaa, että on eurooppalaisia maahanmuuttajia, jotka ovat lähteneet vapaaehtoisesti maahanmuuttajiksi, mutta, eh, mutta näitä ei nähdä. Nämä ihmiset voivat liikkua vapaasti, eli meidän tapamme nähdä asiat on muutettava, jotta me voimme vastata näihin haasteisiin, jotta Eurooppa voi myös edustaa omia arvojaan jotta Eurooppa voi ratkaista näitä maailmanlaajuisia ongelmia. Ja on hienoa, että DEVE-valiokunnan tässä etulinjassa ratkaisumme pitäisi tapahtua kehitysmaissa yli 80 prosenttia pakolaisista on vastaanotettu kehitysmaissa, eikä Eurooppa ole pystynyt vastaamaan näihin haasteisiin. Ja lopettelen tähän minä valmistelen DROI-valiokunnassa mietintöä, johon Devekin osallistuu. Siinä on kyse ihmisoikeuksista kolmansissa maissa. Uskon, että tämä mietintö on hyvä tilaisuus kiinnittää huomiota siihen, mikä se haaste tässä huippukokouksessa on. Toivon, että kaikki poliittiset ryhmät menevät tähän samaan suuntaan kuin täällä, täälläkin tilaisuudessa on vaadittu. Kiitos. Seuraavaksi Ignacio Corao. Presidente, grazie per la presentazione. Kiitos. Joo, eh, partirei... Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja ja kiitokset myöskin kollega Abu Zaidille tästä alustuspuheenvuorosta. Tähän asti mielestäni on yritetty ratkaista globaali ongelma kansallisin keinoin, mutta se ei ole toimiva ratkaisumalli. Viime vuosien aikana globalisaatio on jatkunut ja tästä johtuen myöskin virrat ovat lisääntyneet. Suuret pääomavirrat tietenkin vaikuttavat ihmisvirtoihin ja Euroopassa Euroopan parlamentissa on havaittu, että valittu lähestymistapa ei ole toiminut. Joitakin positiivisia ehdotuksia on ollut uudelleen sijoittamisjärjestelmä ja muut ehdotukset ovat olleet pöydällä, mutta kaikki ei ole toiminut, koska jäsenvaltiot ovat sisäisistä syistä johtuen vastustaneet lähestymistapaa, yhteistä lähestymistapaa. Minä edustan pientä rajaseutua ja Italia on solidaarinen maa, joka toimii solidaarisuuden nimessä. Mutta siitä huolimatta muiden lailla me olemme kohdanneet suuria maahanmuuttovirtaongelmia. Nämä virrat kasvavat kasvamistaan ja ratkaisua ei vain näy. Kyse on konkreettisesta valtioiden vastuusta – On olemassa maita, jotka ovat enemmänkin vastuussa sotien kautta tai sellaiset maat, jotka antavat tilaa yrityksille, jotka taas käyttävät ihmisvoimaa, ihmisvoimia hyväkseen. Eli meidän täytyy pyrkiä vastustamaan väestönmäärän kasvua, koska se taas on omia lisäämään maahanmuuttovirtoja. Nämäkin asiat täytyy huomioida tähän liittyen. Haluaisin kuulla vielä enemmän. Kiitos Seroksi, Georgios Epiteios. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa Apusoiden tervetulleeksi tänne ja kiittää häntä tästä tiedosta ja näkemyksistä, tähän hän meille esitti. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että YK ja Euroopan unioni pyrkivät vastaamaan haasteeseen, jolla on globaalit ulottuvuudet. Ja me emme kykene sitä yksin hoitamaan. Emme ole kykeneet vastaamaan sen aiheuttajaan. Ja pyrimme aivan epätoivoisesti vastaamaan näihin seurauksiin. Minä suhtaudun kuitenkin hyvin skeptisesti siihen, mitä kykenemme tässä suhteessa enää tekemään. Tämä on todellisuutta. Nämä hallitsemattomat maahanmuuttovirrat, suurin osa niistä ää, ei suinkaan sisällä mitään pakolaisia, vaan maahanmuuttajia ja laittomia sellaisia – Tämä on luonut valtavia ongelmia niissä maissa, joihin nämä henkilöt tulevat, Italia ja Kreikkaan. Euroopan unioni on aivan tietoinen tästä. On ihan helppo nähdä, mistä on kysymys, jos käy esimerkiksi näillä leireillä muutaman päivän ajan. On olemassa vaara siitä, että näistä kahdesta maasta tulee valtava järjestelykeskus, valtava leiri, sille, jossa kaikki nämä epätoivoiset ihmiset elävät sellaisessa olossa tai voida hyväksyä. Meidän tulisi siitä syystä kunnioittaa heitä ja kaikilla kunnioituksella kollegoita kohtaan esimerkki, jonka hän mainitsi. Esimerkki. Kosovosta ei ole suinkaan edustava esimerkki. Ihmiset jotka ovat lähteneet Kosovosta. Heitä ei ollut suinkaan niin paljon, kuten esimerkiksi laittomat maahanmuuttajat. Okay, thank you. Kiitos. Seuraavaksi Joachim, äh, Joachim Zela. Kiitos puheenjohtaja. Herra Görens sanoikin paljon sellaista, mitä minäkin olisin halunnut sanoa ja haluaisin vielä kuitenkin kysyä YK huippukokouksesta. Minun nimittäin kiinnostaisi, miten YKssa halutaan käsitellä niitä, jotka ovat vastuussa näistä pakolaissyistä, korruptoituneet hallitukset, jotka käyttävät hyväksi kansalaisiaan, jotka eivät halua luopua vallasta, vaan ö, luovat sisällissotatilanteita, jotka, joita ei voida demokraattisesti valvota. Tämä on nähty Burundissa ja Gabonissa Ali Bongon tapauksessa. Kyse on myös sellaisesta henkilöistä kuin Eritrean presidentti, joka ajaa joka kuukausi 5000 omaa kansalaistaan pakolaiseksi. Eli meidän pitäisi siis käsitellä myös pakolaisuuden syitä. Ja lisäksi Kenian hallitus on tehnyt päätöksen, että marraskuussa suuri Dadabin pakolaisleiri lopetettaisiin. Siellä on vuosia ja vuosikymmeniä elänyt 50 000 ihmistä ja YK on vain kritisoinut tätä tähän mennessä, mutta mitä konkreettisesti tehdään, jotta näitä ihmisiä voitaisiin auttaa? Ellie Seuraavaksi Ellie Schlein. For your... Paljon kiitoksia kollega Abu Said siitä, että pääsitte vieraaksemme Hienoa, että pääsitte paikalle ja hienoa, että korostitte sitä, että nyt kaivataan globaalia ratkaisumallia. Mutta aina kun teemme yhteistyötä, niin siitä on hyötyä kaikille, mutta unionin jäsenvaltiot eivät näytä tätä ymmärtävän. New Yorkin huippukokouksessa voidaan osoittaa poliittista tahtoa, mikäli sellaista on ylipäätään olemassa, ja tukea ajaa luettelua, joka hyväksyttiin jo vuoden 1951 yleissopimuksessa Lampedusa viime viikolla kävin ja monilla ei ole edes mahdollisuutta hakea kansainvälistä suojelua tai pystyä elämään Euroopassa inhimillisissä olosuhteissa. Meidän täytyy pystyä jakamaan järkevämmällä tavalla tätä taakkaa ja kuulisinkin mielelläni teiltä enemmän siihen liittyen, mitä sanoitte tästä poliittisesta julkilausumasta. Sanoitte, että 86 prosenttia pakolaisista on naapurivaltiossa otettu vastaan, ja tämä taas osoittaa, miten väärillä urilla me olemme. 1,3 miljoonaa turvapaikkahakemusta jätettiin viime vuonna ja kuusi jäsenvaltiota 88 ottavat 80 prosenttia pakolaisista vastaan, joten tämä on kaikkea muuta kuin solidaarisuutta ja taka- tasapainoista jakoa, jota peräkuulutetaan sopimuksista. Eli me haluamme globaalia toimintaa ja se toimisi, jos ylipäätään voitaisiin toimia Äh, vuosi sitten hyväksytyn uudelleen sijoittamisen ja vastaanottamisen strategiaa. Eli ja sitten mainitsitte Kanadan vastaanottoluvut. Ne ovat paljon suurempia kuin mitä unionin 28 jäsenvaltiota ovat viimeisen vuoden aikana ottaneet vastaan. Me tarvitsemme turvallisia ja laillisia maahanmuuttoväyliä, jotteivät ihmiset jäisi ö, äh, rikollisten kynsiin. Ja meidän pitää olla rohkeampia etsiessämme pidemmän aikavälin ratkaisumalleja näihin ongelmiin. Silloin kun DEVE-valiokunnassa käsittelemme SDGitä, niin jos olisimme saavuttaneet nämä tavoitteet, niin ei meidän pitäisi käsitellä näitä maahanmuuttoon liittyviä ongelmia laisinkaan. Eli meidän täytyy panna SDG täytäntöön ja seurata niiden täytäntöönpanoa ja varmistaa, että sodan päätyttyä jäsenvaltiot ovat YK-tasolla valmiita toimimaan vastuullisesti. Eli tätä pitäisi YKssa peräänkuuluttaa ja pyytää johdonmukaista toimintaa. Kiitos Kiitos. Seuraavaksi Anna Gomez. To see you back in our Kiitoksia. Nyt käsittelemme tätä erittäin tärkeää kysymystä dramaattista kysymystä. Meillä on suuri vastuu. Jotkut jäsenvaltiot pyrkivät tekemään parhaansa. Esimerkiksi minun maani Portugali. Sitä pyydettiin ohjelmassa ottamaan vastaan 1700 ihmistä. Hallitus sanoi heti, että me otamme kaksin kolmenkertaisen ja kymmen, vaikka 10 tuhattakin. Vain 700 tuli paikalle koska tämä järjestely välillämme ei toimi ja jotkut boikotoivat sitä erilaisista syistä, poliittisista tai byrokraattisista syistä. Se ei kerta kaikkiaan vain toimi. Mukaan lukien esimerkiksi Jesidien tapaus Idomenissa, jossa useat tämä parlamentin jäsenet ovat olleet mukana, jossa tilanne on aivan dramaattinen. Olen ollut siellä. Ja se on todella dramaattinen tilanne. Kysymys ei ole pelkästään ihmisten määrästä, vaan siitä tilanteesta, jota, jossa ihmiset ovat eurooppalaisissa maissa. Ja sitten meillä on tämä Visegradin jengi, joka rikkoi Schengenin sopimusta, pystytti muureja ajatuksena se, että ihmiset eivät tule. Aivan kuten toisessa päivänä tässä Afetin kokouksessa henkilöt, jotka ovat Lavaletan prosessissa mukana, sanovat, että jos eivät ihmiset tule ovesta, niin sitten tulevat ikkunoista. Ja kuten todettiin, kysymys on siinä, pääkysymys on siinä, että mikä se viesti, joka eurooppalaisille välitetään, se on se, että Turvallisten laillisten tapojen avaaminen on ainoa humaani tapa hallinnoida tätä tilannetta. Ja se on myös ainoa turvallinen tapa, kun taataan nämä turvallisuuskysymykset. Sillä tavalla estetään myös rikollisjärjestöjen ihmiskauppa, jotka ovat mukana myös kaikessa muussa rikollisessa toiminnassa. Sanoisin vain, että meillä on valtava moraalinen vastuu tässä. YK on sopimus tehtiin eurooppalaisia varten. Eurooppalaiset halusivat sitä. Jotkut ovat nyt niistä maista, joissa tällainen, tällaisia kammottavia asenteita viljellään. Niin kuin tämä Turkin uusi sopimus, joka ei edes ole mikään sopimus. Aika. Tässä monet toimivat aivan kuin sortiona, kuten jotkut EU-hallitukset ovat aiheuttanut itse maahanmuuttajia. Portugalissa minun maassani on ollut yli 400 000 ihmistä, jotka ovat muuttaneet ulkomaille. Kuten Veosia juuri huomautuu, heitä nimitetään ekspateiksi. He ovat maahanmuuttajia ja aivan typerät säästöpolitiikkamme ovat johtaneet tähän puheenjohtaja pyrkii keskeyttämään. Niin kyllä, toivon, että me emme tässä nyt sitten ujostele sen kummemmin, kun haluamme painottaa näitä moraalisia vastuitamme, turvallisuusvastuutamme ja globaalia vastuutamme. Very much. Kiitos paljon. Rova Abu Said, kuulette, että tähän aiheeseen suhtaudutaan intohimoisesti tässä parlamentissa on turhautuneisuutta, on ollut poliittisia aloitteita toisensa perään ja siksi onkin sanottu, että nyt tarvitsemme todellisia tuloksia. Meillä on vastuu, ei pelkästään neuvostolla ja muilla, vaan meillä. Me edustamme puolueita omissa maissamme ja me näemme, minkälaisia aloitteita puolueemme tekevät kotopuolessa. On hienoa, että nyt on maailmanlaajuinen lähestymistapa. Teille tuli monia kysymyksiä, joten annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Let me try to go through them. Yritän käydä läpi kysymykset jollakin logiikalla tai logi- logisessa järjestyksessä. Kiitos Elenan kommenteista. Emme ole korostaneet raportistamme tiettyjä asioita vielä. Ja on hienoa, että näitä asioita tuli esille tänä aamunakin. Ennen kaikkea kysymys vuoropuhelusta. Pakolaisia lähettävät ja vastaanottavat maat, niiden pitää käydä vuoropuhelua. Ei se ole pelkästään kyse YK vuoropuhelusta. Tietysti pitää korostaa myös ihmisoikeuksia, ja tämä oli yksi tärkeimmistä kommenteista raportissa. Kaikilla pakolaisilla ja maahanmuuttajilla, katsomatta heidän statuksensa, on oikeudet ihmisoikeuksiin. Lailliset välineet pakolaisille eivät ole samoja oikeudellisia välineitä kuin maahanmuuttajille, joten, ja tämä on yksi syistä tälle maahanmuuttosopimukselle vuode, vuoteen 2018 mennessä. Me haluamme kaiken tämän tuoda yhteen. Tämä ei ole tehty aikaisemmin. Ja tämä on yksi tärkeimmistä asioista, joita toivottavasti tapahtuu kahden vuoden päästä. Aina mainitaan se, että 193 maata on allekirjoittanut tämän sopimuksen. Nämä vaike- neuvottelut olivat vaikeita aivan viimeisen minuuttiin asti. Oli vaikeaa saada kaikki allekirjoittamaan. Eli tulo- tämä tulosasiakirja on allekirjoitettu ja sitten allekirjoitetaan kokouksessa. Ja tietysti on tärkeää sitten miettiä, että sitoumuksia ei pelkästään allekirjoiteta, vaan että ne myös toteutetaan. Ja tämä vaihe tulee sitten syyskuun jälkeen. Ähm, Tiestä meidän esimerkki oli oikein hyvä. Sanoit, että tämä on pieni esimerkki, mutta se on samalla iso esimerkki. Suurin osa meistä on maahanmuuttajia. Jos me emme itse ole maahanmuuttajia, niin silloin isovanhempamme ovat olleet, kaikki ovat loppujen lopuksi maahanmuuttajia, maahanmuuttajia, joten meidän pitää olla solidaarisia ja meidän pitää korostaa sitä, että tällä on etuja myös vastaanottaville maille. Meillä on tämä kampanja, jota johtaa pääsihteeri ja sen avulla yritämme luoda kuvaa siitä, että pakolaiset ja muuttajat hyödyttävät myös vastaanottavaa maata. Jos heille voidaan antaa töitä, jos heille voidaan opettaa kieli, niin silloin kyllä he sopeutuvat vastaanottavaan maan kulttuuriin. Heillä on paljon annettavaa. He voivat siis olla hyvinä esimerkkeinä. Mainitsitte tarinat ja sen, miten hyvin ne toimivat ei tarvita pelkästään tarinoita, vaan tarvitaan myös yhteyksiä pakolaisiin. Jotkut ihmiset eivät ole välttämättä tavalliset ikinä pakolaisia, mutta sitten kun he tapaavat heitä, niin huomaavat, että ne pakolaiset on, ovat aivan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset. Meidän, meitä pitää aina YKssa muistuttaa näistä asioista. Ja tätä aiemmin korostaa myös syyskuussa mutta kaikki nämä tapaamiset ovat olleet hyvin tärkeitä, sillä monet asiat, joita sanoin alustuksen, ne, ne on sanottu minulle haastatteluissa tai keskusteluissa. Ja jaettu vastuu on yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Siitä käytiin keskustelua myös neuvotteluvaiheessa. Eivät kaikki halua jakaa vastuuta. Meidän on korostettava maailmanlaajuista ulottuvuutta. Pitää äh, tarjota työtä äh, tai esimerkiksi äh, stipendejä. Toivon, on hienoa, että muistutetaan tästä ongelmasta, nimittäin, että kokouksesta ei saa tulla mitään tekopyhyyden huippukokousta. Me tiedämme, että ratkaisuja on ja ne on toteutettava. Pitää tarttua toimeen yhdessä. Se on yksi itse asiassa kokouksen sloganeista, se ja mukalaisivan vihan torjuminen. Kuten sanoin, kestävän kehityksen tavoitteissa on, niihin on puututtu monissa raporteissa, jos emme jätä ketään jälkeen ja jos se on yksi tavoitteistamme, niin silloin puhutaan myös pakolaisista ja siitä, miten tämä asia hoidetaan. Yksi kysymys ovat mm, sitten nämä kaksi maailmanlaajuista sopimusta. Toinen pakolaisuudesta, jonka mukaan pitäisi, ja toinen, joka, joka pitäisi, jonka pitäisi taata turvallinen, järjestetty ja laillinen maahanmuutto. On tärkeää tietysti puuttua pakolaisuuden alkusyihin, sillä jos halutaan, että maahanmuutosta tulee aivan vapaaehtoista, että se ei olisi enää pakko, niin silloin pitää puuttua niihin maihin, joissa asiat menevät pieleen, joissa on konflikteja. Ja tietysti on ihmisiä, jotka ovat vastuussa näistä syistä. Tietysti heitä on osoittava sormella ja heidät on, heitä on syytettävä. Ja meidät on saatava parantamaan asioita kotopuolessa, jotta ihmisten ei tarvitsisi paeta maasta. Täällä mainittiin myös ihmisarvo. Se on asia, josta puhumme maa, mukalasvihan vastaisessa kampanjassa me puhumme ihmisarvosta ja kunnioituksesta ja turvallisuudesta. Kaikki ansaitsevat nämä, nämä asiat, mukaan lukien maahanmuuttajat ja pakolaiset. Te olette korostaneet teille tärkeitä asioita ja sitä, että tuloksia on saatava syyskuun jälkeen. Toivottavasti teidän maidenne edustajat myös sysäävät kaikkia tähän suuntaan. On hienoa, että olen myös pystynyt tapaamaan teitä joitakin tästä henkilökohtaisesti. Kiitos näistä tärkeistä kommenteista. Kiitos.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 Istukaa, olkaa hyvät. Tai lähtekää, jotta saadaan sali hiljaiseksi. El intercambio muy interesante que hemos mantenido con... No niin. Tuon edellisen erittäin mielenkiintoisen keskustelun jälkeen on meidän tehtävämme pureutua tehtävään, joka on meille tärkeä, jotta voimme olla mukana tässä yleisessä globaalissa ponnistuksessa. Ja tietysti olemme kaikki samaa mieltä tässä kysymyksessä. Joku tarkastellaan pakolaisten määrää niin tietysti tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys sekä sisäisesti että ulkoisesti, koska siinä haastetaan nämä perusperiaatteemme, solidaarisuus, Euroopan unionin toiminta. Joten edessämme on haaste, haaste, jossa on paljon erilaisia monimutkaisia tekijöitä. Tämä haaste ei ole haaste, johon voidaan vastata tehokkaasti jollei toimita määrätietoisesti. Tässä on valtavia uhkia. Euroopan unionin periaatteiden vesittäminen voi olla kyseessä. Eurooppalaisen ajattelutavan puitteiston vesittäminen, eurooppalaiset arvot, jotka meille kaikille ovat yhteisiä, nämä kaikki ovat vaarannettuina, kun näitä asioita käsitellään. Joten arvomme ovat uhattuna. Sitä syystä meidän täytyy keskustella maahanmuutosta, turvapaikanhakijoiden jälleensiirroista ja meidän täytyy katsoa näitä ulkoisia toimia, mutta ensin täytyy pureutua sisäiseen toimintaamme, sisäiseen politiikkaamme, jossa olemme kyenneet olemaan innovatiivisia. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ennen kaikkea olemme olleet innovatiivisia ulkoisissa toimissamme, kun olemme tehneet yhteistyötä alkuperämaiden kanssa. Eli Euroopan unioni on ehdottomasti ulkoisen vuoropuhelun kanssa näiden, kannalla näiden ä, alkuperämaiden kanssa. Ja sen avulla voidaan löytää ainakin jonkunnäköinen ratkaisu näihin ongelmiin. Meillä on erilaisia huippukokouksia, joita järjestettiin vuonna 2015. Ja erilaisia sopimuksia on saatu aikaiseksi myös. Tämä on taustana siis keskustelulle jota tänä aamuna käydään, keskusteluita käydään ihmisten kanssa, jotka ovat täysin mukana näissä sopimuksissa ja vuoropuheluissa. Heillä on meille kerrottavaa, he voivat kertoa meille tämänhetkistä tilanteesta. Samalla Euroopan parlamentti tulisi olla voimakkaasti mukana maahanmuuttopolitiikassa tulevaisuudessa – Samalla meidän täytyy harjoittaa parlamentaarista valvontavaltaa, toimintaa. Meidän täytyy valvoa niitä varoja, joita käytetään, kun kaikkia näitä tärkeitä tehtäviä tehdään. Eli ensin toivotamme tervetulleeksi Kristen Danielssonin apuruspolitiikan laajentumisneuvotteluiden pääosastolta – Pedro Serrano, joka on puolustuspääsihteeri. kriisihallinnassa, Ja nämä henkilöt kertovat meille tämänhetkisestä EU-politiikasta, niiden tulevaisuudesta ja siitä, millä tavalla me voimme vastata näihin kysymyksiin, kun ihmiset pakenevat vaikeita tilanteita Euroopan unionin ulkopuolella. No, ensin puheenvuoron edustaja Neflarille ja hänen jälkeen sitten muille vieraille. Ja sen jälkeen avataan keskustelu. Olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Paljon kiitoksia, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset tästä mahdollisuudesta keskustella kanssanne tämänhetkisestä tilanteesta. Siihen liittyen, mitä maahanmuuttokysymyksiin liittyen on tehty. Tässä on hyvä huomioida se, mitä sanottiin YK-tason valmisteluista huippukokoukseen liittyen äsken kollega Abu Saidin kanssa – Tämä huippukokous järjestetään muutaman viikon päästä ja jos sallitte, niin saaneen tässä yhteydessä kiittää kollega Abu Jedia ja hänen ryhmäänsä heidän tekemästään erinomaisesta valmistelutyöstä. YK on kokouksen yhteydessä EU e voi kantaa kansainvälisellä näyttämällä kortissa kekoon. Maahanmuutosta puhuttaessa lähdetään ikään kuin siitä olettamuksesta, että tilanne on ollut tällainen jo ikuisuuksia. Maahanmuutto on kuulunut kansainväliseen eurooppalaiseen realiteettiin jo vuosikymmenten, jopa vuosisatojen ajan. Ja nämä ovat kysymyksiä, joihin täytyy vain paneutua. Aiheeseen liittyy positiivisia seikkoja, mutta myöskin suuria haasteita. Ongelmaksi tämä muodostuu vasta siinä vaiheessa, kun muuttovirrat ovat laajoja, sääntelemättömiä, yllättäviä ja hallitsemattomia, kuten viimeisen vuoden aikana on nähty unionin rannoilla. Asiaa ei voida korjata hetkessä yön yli muutamassa viikossa tai kuukaudessa ja asia poistuisi siten päiväjärjestyksestä. Asian on paneuduttava yhteensä kumppaneiden kanssa pidemmällä aikavälillä, tekemällä yhteistyötä niidenkin maiden kanssa, jotka syystä tai toisesta ovat joutuneet maahanmuuttovirtojen kohteeksi sosiaalis-taloudellisista syistä johtuen, ilmastosyistä johtuen tai mistä tahansa muusta syystä johtuen. Meidän täytyy tehdä kauttakulkumaiden kanssa yhteistyötä, muiden vastaanottomaiden kanssa yhteistyötä on tehtävä. Viimeisen vuoden aikana olemme oppineet ainakin sen, että me tarvitsemme laaja-alaisen, pitkän pitkän aikavälin ratkaisu mallin, ottaen huomioon kaikki mahdolliset toimintavälineet ja huomioiden se tärkeä työ, jota kansallisella tasolla ja eri komission toimiyksiköissä, muun muassa pääosasto Homissa on tehty. Kuten sanottu, Menestystä saavutetaan vain ainoastaan yhteistyöllä, tekemällä yhteistyötä kumppaneiden kanssa, vastaanottomaiden kanssa, kauttakulkumaiden kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Siltä pohjalta laadimme komissiossa tiedonannon. Se kesän kynnyksellä julkaistiin. Se pitää sisällään uuden kumppanuuteen perustuvan lähestymistavan – Eli tarkoituksena on parantaa unionin toimintaa tällä saralla, eli että voidaan huomioida maahanmuuttoon liittyvät monet seikat, joihin on paneuduttava. Me ikään kuin viitoitamme tietä, osoitamme mitä lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä voitaisiin tehdä käyttäen eri välineitä, joita Lissabonin sopimus meille tarjoaa. Eli kaikkia niitä välineitä, joita komissiolla ja EUHlla on käytettävissään, mutta huomioiden myöskin toimintamahdollisuudet, joita jäsenvaltioilla on tarjottavanaan. Tämän pitää olla yhteinen hanke, johon osallistuvat unionin toimielimet ja jäsenvaltiot, mutta myöskin unioni ja kumppanuusvaltioiden on tehtävä yhteistyötä. me on vahvistaa pidemmän aikavälin toimintakykyä yksityisellä sektorilla tekemällä yhteistyötä julkisen sektorin kautta tai rohkaisemalla yksityisen sektorin toimijoita antamalla investointimahdollisuuksia ja pyytämällä uusia työpaikkoja. Te tiedätte, että kahden viikon kuluttua komissio tulee aiheeseen liittyen esittämään yksityiskohtaisempia ehdotuksia, eli EIP ja ratkaisumallin ulkoisen investointiohjelman, joka täydentää muita välineitä ja mahdollisuuksia toimia. Tämä uusi ratkaisumalli on kiinnittänyt huomiomme viiteen tärkeään maan, Etiopia, Maali, Niger, Nigeria, Niger ja Senegal. Toki muitakin tärkeitä maita on olemassa, monia muitakin katastrofeja on olemassa, erityisesti Syyrian sisällissota ja ihmisvirrat Turkkiin, Libanonin, Jordaniaan, Eurooppaan ja muualle. Mutta kollega Danielson voi kertoa tästä taas enemmän. Minä kerron teille tästä kumppanuusratkaisumallissa. Siinä huomioidaan oikeastaan tilanne, joka vallitsee Saharan eteläpuolisessa Afrikassa – mutta tätä ratkaisumallia voidaan tietenkin käyttää muihinkin maihin. Muistan, että, että viime syksynä huippukokouksessa nimettiin 14 prioriteettimaata mainitsemieni lisäksi vielä muita. Jordania, Libanon ja Turkki, Afganistan, Pakistan, Bangladesh ja monia muita kuuluu tähän avainmaiden joukkoon. Komission lähestymistapa näiden viiden maan suhteen perustuu aika lailla vuoropuheluun, jotta maakohtaisia kumppanuushankkeita voitaisiin käynnistää. Voitaisiin huomioida vallitsevat olisuhteet. Yksi yhteen ratkaisumallia ei ole olemassa. Jos katsotaan tätä maaluettelua Etiopia ja Senegalia – ja niiden välistä löytyviä maita, ne ovat kaikki erilaisia. Etiopiasta löytyy noin 800 000 pakolaista. Se on tärkeä kauttakulkumaa kaiken lisäksi. Niger taas on oikeastaan pelkkä kauttakulkumaa. Mali taas on transit ja kohdemaa. Nigeria, lähtömaa, Senegal taas on ikään kuin monimuotoinen tältä osin. Eli meidän täytyy katsoa maakohtaisesti, miten asiaa tulisi lähteä käsittelemään. Miksi olemme ajautuneet tähän tilanteeseen? Onko kyse lähtöön liittyvistä vai kauttakulkuun liittyvistä haasteista? Ja tämä onnistuu vain ainoastaan tiiviin yhteistyön kautta paikallisten viranomaisten kanssa. Alustavat keskustelut maiden edustajien kanssa ovat lähteneet käyntiin ja ovat osoittaneet, että tilanne on hyvä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä toimivia ratkaisumalleja voidaan löytää. Nigerian kanssa on sovittu siitä, että neuvottelut takaisinottosopimuksesta aloitettaisiin. Tätä on peräänkulutettu jo pidemmän aikaa. Käytännön yhteistyö Nigerian viranomaisten ja EUn tahojen kanssa, eli Frontexin ja muutamien keskeisten jäsenvaltioiden kanssa. Näitä, tätä yhteistyötä on vahvistettu. Ensi viikolla uusia kokouksia järjestetään ja silloin tarkastellaan, miten yhteistyötä voitaisiin tiivistää entisestään. Nigerian hallitus on vahvistanut omia toimiaan taistelussa salakuljettaja vastaan on yritetty muun muassa takavarikoida heidän käytössään olevia ajoneuvoja. Ja nyt tilanne on muuttunut parempaan suuntaan ja me olemme havainneet, että vapaaehtoisia palaajiakin löytyy Nigerin kautta ja muista maista. Ja yhteistyö Senegalinkin kanssa on osoittautunut hyväksi. Hekin tekevät tiivimpää yhteistyötä Frontexin kanssa ja on käynnistetty yhteisiä hankkeita työpaikkojen luomiseksi sellaisille henkilöille, erityisesti nuorille, jotka ovat maassa. Ja tarkoituksena on myöskin kotouttaa maahanmuuttajia ja antaa myöskin maahanmuuttajille mahdollisuuden palata alkuperämaassa uuteen yhteisöön. 14 miljoonaa euroa on varattu tähän hankkeeseen tässä vaiheessa ja toivottavasti sitä kautta saadaan luotua 5000 uutta työpaikkaa. Se on, hanke on siis lähtenyt hyvin käyntiin. Me teemme myöskin Etiopian hallituksen kanssa yhteistyötä rajahallintaan liittyen. Afrikan sarven alueen kannalta tällä on keskeinen merkitys ja me toivomme, että luottamuksen vahvistaminen viranomaistoiminnassa on omiaan parantamaan myöskin yhteistyötä palautuksiin ja takaisinottoon liittyen. Positiivisia viestejä on ollut havaittavissa ja konkreettisia tuloksia toivon mukaan pian on nähtävissä. Sitten mitä maliin tulee, me teemme viranomaisten kanssa yhteistyötä, jotta palautukset ja kotouttaminen voisi olla tehokasta. Tässä tehdään yhteistyötä myöskin IOMn kanssa. Ja yhtä lailla turvallisuutta on tarkoitus vahvistaa ja rajahallintoa tehostaa Sahelin alueella. Ja uskoakseni Petro Serrano tulee tähän liittyen kertomaan enemmän. Lopuksi hiukan yleisemmin voin todeta, että me olemme paneutuneet pidemmän aikavälin toimintamalleihin. Vapauttamalla varoja sellaisiin hankkeisiin ja valetan erityisrahastoon, koska nämä hankkeet ovat osoittautuneet hyviksi Näiden viiden mainitun maan lisäksi monet muut ovat hyötyneet näistä varoista. Katsotaan alkuun, minkälaisia tarpeita on olemassa ja sitten mahdollisimman pikaisesti yritetään löytää ratkaisumalleja ongelmien kitkemiseksi. Tähän asti yli 300, 930 miljoonaa euroa on varattu 16 prosessin kumppanimaalle Sahelin ja Tsadin alueelle 30 miljoonaa ja 30 miljoonaa Etelä-Afrikalle, kuten ehkä tiedätte, niin erityisrahaston vahvistaminen 500 miljoonalla on työn alla. Tämän erityisrahaston kautta voimme tukea yksittäisen, erityisesti Länsi-Afrikan maiden pyynnöstä biometristen tietokantojen luomiseen, jotta saataisiin kansalaisrekisteri aikaiseksi. Kyse ei ole tässä yhteydessä vain ainoastaan maahanmuuttoasioista, vaan kyse on sosiaalitaloudellisesta ja poliittisesta maan kehittymisestä, koska näin avoimuus vaalien yhteydessä paranee, koulutuksen saatavuus paranee, työllisyys, terveydenhuolto ja muut sarat voivat tätä hyötyä. Eli tämä on tärkeä investointikohde. Näin voidaan sosiaalitaloudellista ja poliittista kehitystä tukea. Lopuksi haluaisin korostaa vielä seuraavaa seikkaa. Tämä ulkoinen investointisuunnitelma, se voi tukea kumppanuuskehystä. Me yritämme saada uusia kumppaneita yksityiseltä sektorilta hankkeeseen mukaan, jotta kerrannaisvaikutukset olisivat vielä suuremmat sekä taloudellisella että sosiaalisella saralla. Sitä kautta sosiaalinen tilanne paranee, työpaikkoja saadaan luotua ja näin voidaan vakauttaa kumppanimaiden tilannetta entisestään. Ja me toivomme, että YK on tulevassa huippukokouksessa New Yorkissa ja samaan aikaan järjestettävässä maahanmuuttoa käsittelevässä yhdistyneiden kuningaskuntien tapauksessa voidaan osoittaa, mitä EU tekee ja voimme korostaa tätä yhteisvastuullisuuden periaatetta. Näin voimme rohkaista kaikkia osallistumaan tähän toimintaohjelmaan, johon kollega Abu Saidkin viittasi, jotta tulevan kahden vuoden aikana voidaan globaaleja sopimuksia saada aikaiseksi sekä pakolaisten että maahanmuuttajien hyväksi. Me olemme tyytyväisiä New Yorkin konsultaatioihin, eli että tämä poliittinen julkimilausuma on jo laajalti hyväksytty. Se on aimoharpaus oikeaan suuntaan, ja minä uskon, että siltä pohjalta työtä voidaan jatkaa, tehdä yhteistä työtä ja saavuttaa maailmanlaajuisia ratkaisumalleja. Oikein paljon kiitoksia. Gracias, eh, señor Leffler. Eh. Kiitoksia, herra Leffler. Kiitoksia kaikista näistä ponnistuksista, joita teette. Ja seuraava puhuja saa nyt puheenvuoron. Thank you, Chair, and uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä mahdollisuudesta puhua valiokunnille komission ponnisteluista. Minä puhun siis näistä maista, joista minä vastaan, nimittäin naapuruusmaat. Se tarkoittaa noita maita, joita Christian mainitsi. On kyse siis Välimeren toisesta, to, toisen puolen maista, Turkista ja Syyriasta myös sekä Balkanin maista. Haluaisin muutaman sanan ensiksi sanoa siitä, missä olemme Syyrian pakolaisasian, no kriisi tai, kriisi tai tragediaksi sitä voi kutsua sen suhteen. Ja sitten tässä kontekstissa tuon esille maita, joiden kanssa teemme yhteistyötä ja sitten siirryn puhumaan myös hieman siitä, mitä teemme niiden maiden kohdalla, joihin ei suoraan Syyriaan pakolaiskriisi vaikuta, mutta jotka ovat kuitenkin pakolaisen ja maahanmuuttoliikeasian keskiössä. Haluaisin aloittaa siitä, mitä Christian äh, sanoi, nimittäin, että pitää katsoa tätä kokonaisvaltaisemmin. Se on hyvin tärkeää. Ja politiikan suuntaviivat, joista on sovittu viime vuosina, ovat keskeisiä. Nimittäin nämä ovat ne puitteet, joissa me teemme työtä. Syyriasta Ensinnäkin tietysti tulee mieleen Syyria itse ja meillä on tapana unohtaa, että Syyriassa on tällä hetkellä yli viisi miljoonaa sisä, maan sisäistä pakolaista, joten me, mitä me teemme, me olemme miettineet, mitä voimme tehdä Syyrian sisällä. Se on vaikeaa, se on haaste, mutta me yritämme kaksinkertaistaa ponnistelumme Syyriassa tulevan vuoden aikana. Tämä vaikuttaa siis koko Syyriaan ja me otamme huomioon ja niin se tulee olemaan haaste eh, nimittäin eh, tulee olemaan haaste, että linjata tämä Euroopan yleiseen poliittiseen lähestymistapaan. Tähän menee noin 40 40-80 miljoonaan euroa. Ja sitten katsomme myös naapuris, naapurimaita, joihin tämä kriisi vaikuttaa. Tietysti tässä on kyse Jordanista, Libanonista ja Turkista. Tässä lähestymistapamme on huolehtia siitä, että takaamme suojelun ja humanitaarisen, humanitaarisen avun niille, jotka sitä tarvitsevat. Ja lisäksi haluamme huolehtia siitä, että pakolaisista tulisi oma omatoimisempia ja että heidän ihmisarvonsa taataan. Me yritämme siis saada kestävämmän ratkaisun aikaiseksi ja lisäksi yritämme huolehtia siitä, että vastaanottavat yhteisöt, me emme onnistu tässä, jos meidän toimimme nähdään vastaanottavissa yhteisöissä kielteisellä tavalla. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että Jordaniassa ja Libanonissa me noudatamme helmikuun Lontoon konferenssin tuloksia. Jordanissa me olemme määrittelemässä prioriteetteja, joihin meidän pitäisi keskittyä ja olemme saaneet Jordanian kanssa neuvotellut tästä päätökseen. Me annamme 70-50 miljoonan euron edestä tukea. E, sillä tuetaan uudistuksia Jordaniassa, mutta keskitymme ennen kaikkea syyrialaisten pakolaisten tukemiseen Jordaniassa. Heitä niin on noin 650 60 000, luultavasti enemmänkin. Tämä vastaa en juuri sitä, mitä Kristian sanoi ja mitä hän tekee muiden maiden kohdalla. Ja tähän kuuluu myös sop- sitoumuksia Jordanian puolelta. Ne liittyvät koulutukseen, terveydenhuoltoon, mutta myös työmahdollisuuksiin syyrialaisille pakolaisille. Tässä kontekstissa me meidän puoleltamme olemme sitoutuneet siihen, että avaamme eurooppalaiset markkinat Jordanialle hieman, entis, hieman aikaisempaa enemmän. Tämä voi luoda työpaikkoja ja ehtona tälle me vaadimme takuita siitä, että nämä luodut työpaikat menevät ennen kaikkea syyrialaisille pakolaisille Jordaniassa. Sitten Libanon. Me neuvottelemme tällä hetkellä samantyyppisestä sopimuksesta. Sitä ei ole vielä saatu päätökseen, mutta olen myönteinen sen suhteen tai optimistisen suhteen, että lähitulevaisuudessa saamme sopimuksen aikaiseksi. Libanon on tilanteessa, jossa 20 prosenttia väestöstä on pakolaisia, jotka ovat peräisin Syyriasta. Sitten Turkki. Mm Yhteistyömme puitteet tulevat marraskuun ja maaliskuun sopimuksista. Ne liittyvät viime vuosien tapahtumiin ja on nyt tärkeää muistaa, mitkä näissä kahdessa sopimuksessa olivat tavoitteet. Me halusimme saada päättymään maahan, pakolaisten kuolemat matkalla ja me halusimme myös, että ihmissalakuljettajien toiminta saataisiin loppumaan. Ja lisäksi me halusimme, että syyrialaisille pakolaisille luotaisiin laillinen tapa päästä Eurooppaan. Sopimus nykymuodossaan pitää. Olemme nähneet, että ihmisiä pakolaisia siirtyy Turkista Kreikkaan huomattavasti vähemmän. Lisäksi, lisäksi pakolaisten kuo, kuolemia Egean merellä on tullut huomattavasti vähemmän. No, kun katsotaan tätä yritettyä vallankaappausta Turkissa, niin on, voidaan sanoa, että Egean meren yli tapahtuvat pakolaisvirrat ovat vähentyneet. Ne ovat siis alkutilanteesta vähentyneet huomattavasti. Tämä on tietysti huomattavaa muutosta, mutta meidän pitää jatkuvasti ponnistella tämän eteen. Oli viime viikolla Turkissa ja komission jäsen Avramopoulos on Turkissa juuri tänään. Selkeä viesti turkkilaisilta kumppaneiltamme on, että he kunnioittavat sitoumuksiaan, eh, heidän sitoumuksensa on tietysti estää ihmissalakuljetusta ja estää laittomat maasta lähdöt. Ja, ja tietysti he ovat sitoutuneet myös parantamaan Syyrian pakolaisten tilannetta ja pääsyä työmarkkinoille. Ja me taas kunnioitamme sitoumuksiamme, ennen kaikkea tämän kolmen miljardin rahoitusvälineen kautta. Nämä kolme miljardia, kolme miljardia euroa menevät suoraan siis Syyrian pakolaisille. Heitä on 2,7 miljoonaa Turkissa. Olemme jo 2,3 miljardia näistä kolmesta miljo- miljardista ö, kohdentaneet. 180 miljoonaa niistä on jo siirretty. Me keskitymme koulutukseen, terveydenhuoltoon ja Syyrian pakolaisten elin olosuhteiden parantamiseen Turkissa. Sitten Länsi-Balkan. Siellä olemme keskittyneet parantamaan valmiuksia hallita muuttoliikettä. Nämä muuttoliikevirrat ovat vähentyneet. Olemme auttaneet perustamaan hallinnollisia rakenteita ja muita rakenteita, jotka auttavat tässä hallinnassa ja jotka auttavat myös jäsen, jäseneksi liittymisen prosessissa, jossa, jossa nämä maat ovat. Sitten Välimeren toisella puolella olevat maat, siellä keskitymme ennen kaikkea Libyaan ja Tunisiaan. Libya on valtava haaste ilmiselvistä syistä. Siellä meillä ei ole oikeastaan yhteistyökumppania, joten teemme kansalaisjärjestöjen ja YK kautta työtämme. 30 miljoonaa olemme antaneet tukea Libyalle. Tämä tuki liittyy maahanmuuttoliikkeisiin ja, ja maahanmuuttajien pakolaisten tilanteeseen Libyassa. Me keskitymme siihen, että saamme autettua näitä ihmisiä paikan päällä suoraan. Lisäksi yritämme parantaa valmiuksia ja katsoa sitä, miten ne ihmiset, jotka haluaisivat palata kotimaihinsa, miten heitä voitaisiin auttaa. Tunisian kanssa me teemme paljon valmiuksien kehittämistä. Me aiomme tulevina viikkoina pitää yhteyksiä yllä Tunisian kanssa ja tarkastella enemmän sitä, miten voimme nämä toimet toteuttaa. Me käytämme tässä erilaisia välineitä, taloudellista apua, mutta myös Syyrian pakolaisten auttamiseksi kehitettyä rahastoa sekä myös Madad-erityisrahastoa ja Afrikan erityisrahastoa, jonka Christian Löffler jo mainitsi. Näitä kaikkia välineitä yritetään yhdessä käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Tässä kaikki minulta puheenjohtaja. Muchísimas gracias. Eh, Kiitoksia. Nyt edustaja Serrano. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On todella ilahduttavaa saada olla täällä paikan päällä keskustelemassa näistä aiheista ja aion rajoittaa tämän esityksen koskemaan siitä, millä tavalla nämä YTPPn toimintamme voivat edesauttaa niitä maita, joihin maahanmuuttovirrat ovat kohdistuneet. sekä Danielson että Lefren ovat tässä esittäneet erittäin laajapohjaisesti erilaisia työvälineitä ja tässä mm, on kyseessä, ovat kyseessä asiat, joita ei voida katsoa yksin. YTPP-toiminta voivat, voi olla mukana kahdella tavalla. Osa toimista on kohdennettu ja nimenomaisesti tähän niiden tavoitteena on auttaa rajavalvontatoimissa ja kehittää rajanaapureidemme kykyä toimia tai torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, mukaan lukien sitä, joka on vastuussa ihmiskaupasta. Meillä on operaatio Sofia, kuten tiedätte. Keski-Välimerellä tapahtuu tällainen merioperaatio, puhun siitä myöhemmin. Ja sitten EUn voimavarojen rakentamishanke Nigerissä. Nämä kaksi ovat aivan erityisen keskittyneitä nimenomaan rajavalvontaan. Ja sitten epäsuorasti, koska suurin osa meidän toiminnastamme pyrkii siihen, että autetaan tai ennaltaehkäistään konflikteja tai edesautetaan vakauttamista. Tämähän on myöskin yksi näistä ihmisten siirtymäjoutumisen pääsyistä. Lisäksi pyrimme katsomaan sitä, millä tavalla turvallisuussektoria voidaan parantaa. Pyrimme parantamaan poliisin toimintaa, ja jotta tällaisen vakauttamiseen voitaisiin päästä. Ja näin tämän kautta olemme mukana auttamassa siinä, että varmistamme hallinnon syntymistä ei-hallinnoidulle alueelle, esimerkiksi Sahelin ja Saharan alueella. Tämä on tärkeää, kuten myöskin Etelässä Libyassa. Näyttää siltä, että se on epäsuoraa toimintaa, mutta sillä on tärkeä vaikutus näissä kysymyksissä, kuten tiedätte. Meillä on kaksi pääasiallista maahanmuuttoreittiä Eurooppaan. Yksi niistä on itäinen välimeri ja toinen on keskeinen välimeri. Danielson täällä viittasi hyvin selkeästi siihen, mitä tällä tehdään. Mitä tehdään Itäisellä välimerellä? Mitä operaatioita meillä on? Meillä on Frontexin operaatio, Poseidon. Sitä tukevat myöskin NATO-toimenpiteet, mutta mm, YTPP ei ole siinä suoraan mukana. Ja Christian Danielson viittasikin juuri tähän sopimukseen Turkin kanssa. YTPP ei kuitenkaan ole tässä suhteessa mukana. Länsi-Balkanin alareitti, jos sitä voisi näin nimittää, siellä meillä on tärkeä operaatio käynnissä. Se on kovin aktiivinen, kun pyritään auttamaan Kosovon viranomaisia luomaan vakaa rajavalvontajärjestelmä ja ottamaan käyttöön integroituja rajavalvontajärjestelmiä – luonnollisestikin suurin osa meidän ponnisteluistamme YTPPn kautta, jolla on vaikutus maahanmuuttovirtoihin, kohdistuu keskeisen välimeren reittiin. Kyseessä ovat ihmiset, jotka tulevat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta pääosin ja pyrkivät Eurooppaan Libyan kautta. On sanomattakin selvää, että kaikissa operaatioissamme, onpa kysymys sitten turvallisuusalan uudistuksista tai Sofiasta tai muista. Teemme läheistä yhteistyötä komission kollegoiden välineiden kanssa. Sofiassa meillä on ähm, johto äh, lautakunta, jonka puitteissa Frontex ja muut ovat mukana. Meillä on siis kokonainen joukkio. Äh, Ikävää, että Kristian on niin kaukana tämän pöydän ääressä, mutta muuten toimimme yhdessä. Luonnollisesti teemme yhteistyötä myös kansainvälisten kumppaneidemme kanssa, varsinkin UNHCRn kanssa ja IOM kanssa. Kaikissa missioissa me ihmisoikeuksien kunnioittaminen on sitoumustemme ytimessä. Tämä koskee myös maahanmuuttoa. Meidän tulee myös varmistautua siitä, että maahanmuuttajat, jotka ovat erilaisten olosuhteiden uhreja, otetaan vastaan mahdollisimman parha- hyvissä olosuhteissa. IOM ja UNHCR kanssa teemme yhteistyötä. Libya, joka on kauttakulkukohta. Siellä meidän on operaatio Sofia, jolla pyritään rikkomaan ihmissalakuljettajien liiketoimintamalleja. Siellä on tärkeitä toimintoja, vaikka kuten tiedätte, se on vasta vaiheessa kaksi, eli se on edelleen Libyan aluevesien ulkopuolella, mutta se on kuitenkin ottanut kiinni noin yli sata salakuljetuksesta epäiltyä. Se on tuhonnut äh, aluksia, joita on käytetty salakuljetustoimenpiteisiin, ja se on säästänyt suoraan 22 000 ihmisen hengen ja ollut mukana äh, pelastamassa yli 30 000 ihmistä. Silloin kun Sofia operaatio käynnistettiin, nimenomaan ihmishenkien pelastaminen oli toiminnan ytimessä. Lisäksi on lisätty tähän kaksi lisätoimintaa. Yksi koskee Libyan rajavartiolaitoksen koulutusta ja toiseksi sitten tätä asevientikiellon tukemista Libyaan. Se on avainasemassa, jos halutaan valvoa liikehdintää Libyan läpi. Ja laivaston, kuten myöskin rajavartioston toiminnan tukeminen on tärkeää. Useat kuolemat, jotka ovat tapahtuneet tänä vuonna, ovat tapahtuneet Libyan aluevesien sisäpuolella. Ja luonnollisesti aktiivinen, hyvin koulutettu rannikkovartiosto voi olla tehokas tässä suhteessa. Ja tässä suhteessa siis teemme edelleenkin läheistä yhteistyötä Anssimin kanssa, UNHCR kanssa ja IOM kanssa. Libyassakin Meillä on raja-avustusmissio, jolla on nyt laajempi toimivaltuus. Siinä ei kysy, puhuta pelkästään rajavalvonnasta, vaan myös poliisin rakenteiden kehittämisestä ja rikosoikeudellisten menettelyiden kehittämisestä. Eli siinä ollaan tällaisella valtion rakennustehtävässä hallinnon rakennustehtävässä ja olemme mukana Libyan viranomaisten kanssa tekemässä tässä sopimusta ja siinä on mielenkiintoista nähdä se, millä tavalla voimme olla auttamassa rajavalvonnassa etelässä. Meidän mielestämme oleellista on luoda sellainen puitteisto, joka mahdollistaa siis laillinen ja hallinnollinen puitteisto, joka mahdollistaa sen, että voimme valvoa näitä rajoja ja tämän avulla tähän pyrimmekin keskittämään ponnistuksemme. Olemme siis mukana työssä yhdessä Libyan viranomaisten kanssa ja pyrimme mahdollisimman pitkälti työstämään tätä yhdessä komission yksiköiden kanssa, hompa osaston kanssa, YK kanssa, varsinkin Vansmillin koordinoinnin alaisuudessa, joka siis pyrkii kaikkein eniten koordinoimaan näitä kansainvälisiä ponnistuksia. Toinen alue, jossa tehdään voimakasta yhteistyötä, on Sahelin alue. Kyseessä on erittäin tärkeä alue, kun tarkastellaan maahanmuuttovirtoja, jotka kohdistuvat Eurooppaan. Meillä on kolme eri tehtäväkenttää siellä. Yksi Nigerissä, siellä on erityismandaatti. Turvallisuus- ja poliisikapasiteetin rakentamisessa, kuten myöskin rajavalvonnan pönkittämisessä. Ja Agadessiin on avattu yksi lisähaara. Sehän on yksi näistä pääreiteistä, joista länsiafrikkalaiset maahanmuuttajat siirtyvät Libyaan. Varmaankin viittasitte tähän myöskin, kuten Kristiankin, tähän aktiivisempaan töihin ja työhön, jota viranomaiset tällä hetkellä tekevät, kun pyrkivät pureutumaan tähän Agadisin tilanteeseen. Ja Euroopan unionin osio siitä on tärkeä. Malissa meillä on kaksi toimintaa, joiden avulla pyritään vakauttamaan tilannetta, mikä on tärkeää, jotta voidaan näitä suuria alueita valvoa. Yksi koskee poliisia ja toinen myöskin rajapoliisia. Ja koulutamme myös sotilaista puolta, jotta voidaan tätä vakautta lisätä maassa ja tukea YK ponnistuksia alueella. Tällä hetkellä tarkastelemme sitä, millä tavalla tätä laajempaa Sahelin aluetta voidaan kattaa. ytpp toiminnot tuolla alueella ovat sellaisia, että niitä voidaan, sitä voidaan tukea koulutuksen avulla ja muilla tavoin – ei pelkästään nämä kaksi maata, jossa olemme mukana, vaan myös Mauritania, Burkina Faso ja Chad ovat tärkeitä maita. Tätä pyrimme tällä hetkellä täytäntöönpanemaan asteittain. Ensin koulutus äh, yhteyshenkilöille ja toivottavasti tästä sitten on hyötyä ei pelkästään maahanmuuttokysymykseen, vaan siis yleisturvallisuuteen Sahelin alueella. Se on avainasemassa monissa asioissa, kuten terrorismin torjunnassa. Oi, anteeksi, tänä puhua liian pitkään. No, olen melkein päättänyt. Afrikan sarvi, jälleen kerran eh, tärkeä sisääntuloväylä eh, Välimeren reitille, ja jossa meillä on erilaisia operaatioita, jotta maat voidaan siellä vakauttaa, joilla on vaikutusalueella. Voin päättää tähän. Ja mielelläni vastaan kysymyksiä. Anteeksi, että puhuin niin pitkään, puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kolmelle näistä esityksistä. No nyt meillä on aika ongelma. Oikeastaan paljon aikaa ei juurikaan käytettävissä. 11 puhujaa luettelossa. Luettelo saattaa vieläkin kasvaa aikaan puoli yhteen asti ja vieraillekin täytyy antaa mahdollisuus vastata. Eli en nyt puhu tässä itse sen pidempään, näytän hyvää esimerkkiä Anna puheenvuoron teille kaikille. Puolitoista minuuttia joka ikinen. Mä käyn eh, rinnakkaispuheenjohtaja ensin. Ja Dimeira, joka on esitteli puolitoista minuuttia. Jonkun pitäisi tartata tällä kerralla. Vale, muy bien. Um, thank, thank you. Thanks for the... Kiitos näistä alustuksesta. Meitä kiinnostaa ennen kaikkea nämä maailmanlaajuiset sopimukset, mutta niistä voimme puhua toisen kerran. Minulla olisi yksi erityinen kysymys herra Danielsonille koulutuksesta lapsille Libanonissa ja Jordaniassa erityisesti. Olemme olleet yhteyksissä kansalaisjärjestöihin ja tiedämme, että noissa maissa on vaikea tilanne, siellä on paljon pakolaisia, mutta kuulimme myös sellaisia ehdotuksia, että Libanonissa etenkin ö, on vaikeuksia saada lapset kouluun. Olemme nähneet, että koulu, koulutuksen puute lapsille on usein pakolaisuuden syy. Nyt on ensimmäinen syyskuuta. Kaikkialla Euroopassa koulut alkavat tai äh, ovat alkaneet uudelleen. Mitä nyt Libanonissa ja Jordaniassa ja myös Turkissa tapahtuu nyt äh, lasten äh, koulun saamisen suhteen? Gracias, presidenta. No, no será necesario. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia tähän kysymykseen niin mene puolitoista minuuttiakaan. Minähän olen valmistellut kymmenen kysymystä, mutta en tule esittämään ensimmäistäkään niistä. Halusin oikeastaan vain todeta seuraavaa kollega Danielsonin suuntaan. Voisitteko kertoa hiukan enemmän ja tarkemmin siitä, mitä Turkkisopimuksen liittyy? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Panzeri puolitoista Voglio solo dire che molte volte quando ascolto... Kiitos. Usein kun kuuntelen tällaisia keskusteluita, minulla on sellainen vaikutelma, että parhaimmassa tapauksessa Euroopan unioni toimii niin, että, yksi, että toinen käsi ei tiedä, mitä toinen tekee. Tämä on paradoksaalista. Meillä ei ole resursseja paljon, mutta silti meidän on yritettävä luoda uusia välineitä maahanmuuttokriisin käsittelemiseksi. Kaksi kysymystä ovat tärkeitä. Me tiedämme, että tästä, tässä on kyse pitkäaikaisesta ongelmasta, jolla on, jolla on tietyt syyt, mutta emme puutu syihin riittävästi. Toiseksi ja nyt itse asiassa meidän pitäisi ehkä kutsua tänne komission jäsenet, eikä pitäisi syyttää tästä teitä. Toisaalta EU vaatii kolmanselta valtioilta enemmän yhteistyötä ja varoja, mutta sitten taas toisaalta me me pakotamme toisille maille talous- kumppanuussopimuksia, jotka äh, sitten tuhoavat paikalliset tuotantomahdollisuudet kolmansissa maissa. Me käyttäydymme niin kuin, äh, niin kuin tulisimme jostakin ulkoavaruudesta, mutta tekopyhyyden on nyt loputtava. Kiitoksia, edustaja euh, Merci à monsieur Lef. Kiitoksia, Nefren Serrano ja Danielson näistä komission ja ulkosuhdehallinnon äh, asioiden selvittämisestä. Teette kaiken, mikä teillä on vallassanne, kun otatte, puututte näihin oireisiin, niitä on paljon. Ja me taas kehitysvaliokunnassa myöskin pyrimme pureutumaan näihin oireisiin varsinkin kun kysymys on humanitaarista avusta, mutta ennen kaikkea syihin. Kun puhutaan syistä, meillä on yksi järjestelmällinen ongelma, jonka, nimenomaan, jonka nimi on jäsenvaltioiden osallistuminen budjettiin. Kysymys on ihan selvä. Mikä on se sitoutumisen aste Afrikan rahastossa? Ja millä toista on käsitelty esimerkiksi Afrikan unionin ja EUn huippukokouksessa. Meillä on jatkuvasti kasvava riski, joka on lisänä näille olemassa oleville ongelmille, että lähellä olevat toimialat kärsivät, jotka eivät välttämättä kuitenkaan vastaa kehitysbudjetista. Ja kolmas ongelma, joka saattaa myöskin pahentua, näiden järjestelmällisten ongelmien seurauksena on Brexit. Yhdistys, yhdistynyt kuningaskunta kuitenkin tarjosi 13 prosenttia rahastoomme. Ja nyt Euroopan unionin yleiset sitoumukset ovat laskeneet 46 prosenttiin. Mikä on nyt jäsenvaltioiden sitomuksen määrä? Mikä on se kuilu tehtyjen lupausten ja toteutuneiden maksujen välillä? Edustaja Galler seuraavana. Ja, vielen Dank. Ähm, zwei... Paljon kiitoksia. Pari lyhyitä kysymystä. Yksi Jordanin liittyen edustaja Danielsonille. Sanoitte, että 750 miljoonaa euroa olisi varattu, mutta mille ajanjaksolle ja miten se on jaettu? Mikä osa menee suoraan ulkomaisten pakolaisten tukemiseksi. Syynä tähän kysymykseen on se, että sain Jordanin suurlähettiläältä kirjallisen kirjelmän. Hän pyysi, että tämä pakolaisapu sitä sataisi lisättyä Jordanian toivomusten mukaisesti. Ja sitten kysyisin kollega Serranolta seuraavaa. YTPP-missiot. Luvut viime päivinä ovat olleet melkoisia. Jopa 6000 pelastettua pakolaista on ollut puheissa mainittuna, mutta tämä on sietämätön tilanne, jos emme ryhdy muihin toimenpiteisiin. Lyvian virkatekevä hallitus, onko se muuttanut kantaansa? Sehän ilmoitti, ettei se aio solmia Turkin, Turkin kaltaista sopimusta Niin, millä tavalla tätä tilannetta voitaisiin lähteä korjaamaan? Kiitos, señor Galer. Señora Gomez. Kiitoksia. Edustaja Gomez seuraavana. Ähm. Olen järkyttynyt kuullessani, että Etiopia on prioriteettimaa. Etiopian hallitus tappaa omia kansalaisiaan. Tästä pidetään tänä iltapäivänä kuuleminen. Ulkosuhdehallinnon edustajat varmasti voivat lähettää sinne jonkun osallistujan. Viime heinäkuussa puhuin etiopalaisten kanssa. Sie, siellä sanottiin, et, että kesti Etiopiasta kaksi kuukautta ennen kuin päästiin Kaleihin Ranskaan asti. Eikö ulkosuhdehallinto tee mitään? sen suhteen, että Italia karkottaa sudanialaisia. Eikö tässä ole puhe Sudanista, jonka presidentin on kansainvälinen rikostuomioistuin tuominnot? Nämä ihmiset karkotetaan sotilaallisin keinon. Ja sitten herra Danielsonille, ne maalasivat hyvin myönteisen kuvan, mutta onko mahdollista tutkia esimerkiksi Kreikan järjestelykeskusten pakolaisten tekemien itsemurhien määrää? Voin kertoa, että siellä on meppejä ollut viime viikkoina ja he ovat kertoneet, että tilanne on aivan järkyttävä. Äh, äidit jättävät lapsensa ja sanovat, että pelastakaa nyt ainakin lapset. Sitten herra Seranolle. Lailliset ja turvalliset maahanmuuttoreitit Eikö se ole ainoa tapa lopettaa ihmissalakuljetus? Mitä olemme tehneet tämän suhteen ja mitä olemme tehneet sen eteen, että alaikäiset yksin matkustavat pakolaiset, mitä olemme tehneet sen eteen, että neitä, niitä, heitä ei katoaisi tuhansittain niin kuin on tapahtunut? Uh, my question is towards Mr. Le- Kiitoksia kollega Löfleriltä kysyisin. Sanoitte, että maahanmuutto on vanha tuttu tilanne ja olen kanssani samaa mieltä. että meillä ei ole mikään uusi ilmiö, mutta tämä kumppanuuskehys maahanmuuttoon liittyen. Luin tämän tekstin ja mielestäni tässä rikotaan perustamissopimuksia. 208 SEUT sanotaan, että kehitysyhteistyöpolitiikkaamme tavoitteena on vähentää ja poistaa jossain vaiheessa köyhyys. Tämä puiteohjelma kuitenkin ehdota, että unionin kaikkia välineitä tulisi hyödyntää maahanmuuttokysymyksien yhteydessä. Eli asia tarkastellaan aivan toisella tavalla, mistä on johdonmukaisessa toiminnassa kyse. Eli ne maat, jotka eivät ota takaisin laittomia maahanmuuttajia, niin heitä pitäisi rangaista jollakin tavalla. Tähän liittyy jonkinlainen dilemma, eli unionin varoja käytetään eri tarkoitusperiin kuin köyhyyden kitkemiseen. Jos maahanmuutto on tämä uusi vakiotilanne, niin silloinhan tässä pitäisi lähteä keskittymään juuri köyhyyden kitkemiseen. Kehitysyhteistyöstä ei pitäisi varoja siirtää maahanmuuttoa koskeviin kysymyksiin käsittelyyn. Kiitoksia. Un minuutin meidän. Lopes Aguiar, puolitoista minuuttia seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Se, mitä kolme puhujaa totesivat strategiasta ja kokemuksesta, on mielestäni oikein hyvä asia. Koska aika on vain puolitoista minuuttia, niin sanoisin, että meidän on mahdotonta riittävällä tavalla protestoida sitä vastaan, että EUssa ei ole riittävästi vastattu EUn maahanmuuttokriisiin ja poliittisen tahdon puutteisiin useissa jäsenvaltioissa. Jos nyt Serannot, jotka edustavat ulkosuhdehallintoa, haluaisin tietää, mikä teidän kokemuksenne on tässä suhteessa. Oletteko sitä mieltä, että nämä prosessit ovat oikeutettuja. Protestit, joita kuullaan uudelleen YK-konferenssissa syyskuussa. Onko teidän mielestänne lainsäädäntö tällä alalla riittämätöntä tai vanhentunutta? Meillä on vuodelta 1951 YK on pakolaisyleissopimus. Se nyt Sitä käytetään tämänhetkisen lainsäädännön pohjana, mutta pakolaiset pakenevat kuivuutta, pakenevat sotaa, tulevat Eurooppaan. Onko teidän mielestäni olemassa oleva lainsäädäntö sellainen, että se vastaa tähän ongelmaan riittävästi? Seuraavaksi hoipu. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kysymys vielä Turkista. Tästä ei sanottu mitään, nimittäin EU käy neuvotteluita Turkin kanssa, joiden mukaan Turkin pitäisi avata työmarkkinat pakolaisille. Ette puhuneet mitään siitä, missä vaiheessa neuvotteluissa ollaan, edetäänkö Turkin kanssa vai ei, sen haluaisin tietää. Toinen kysymys rajanvalvonnasta ja valmiuksien kehittämistä. Mehän, kehittämisestä. Mehän teemme myös Sudanin ja Eritrean kanssa yhteistyötä. Kummistakin maista tiedämme, että siellä rikotaan säännöllisesti ihmisoikeuksia. Eritrealla, Eritreassa on annettu, Eritreassa on annettu ampumaa määräys rajoilla ja presidenttiä perinteisestä on esitetty pidätysmääräys. Ja nyt sitten on nämä nopean valmiuden joukot. Entä sitten näissä maissa, hyötyvätkö ne suoraan tai epäsuoraan EUn talousavusta? Ja miten voimme taata, että tällaiset milisit eivät hyödy näistä varoista? Näissä hankkeissa kuvaillaan riskit, mutta ei sanota, että miten riskejä voidaan rajoittaa. Miten voitte tämän hoitaa? Mitä komissio tekee varmistaakseen, että hankekumppanit – todella noudattavat kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeusstandardeja niin, että EU-varoja ei mene sellaisille tahoille, jotka vainoavat ja kiduttavat ihmisiä. Tideios, epitideios, Edustaja Epitideios. Eklekton, ομιλητών. Paljon kiitoksia. Tarkkaan kuuntelin vieraidemme alustuksia. Ja selväksi kävi, ettemme voi ratkaista ongelmia, sillä me emme ole liian riittävän realistisia. Me vain esitämme kauniita sanoja, hienoja toiveita, mutta miten voimme painostaa kolmansien maiden hallituksia, jotta he toimisivat sitoumustensa mukaisesti? Jos katson tämän hetkistä tilannetta, huomioiden, mitä Turkin kanssa tehtiin, niin eipä optimismin paikkaa ole olemassa. Ja lopuksi vielä seuraavaa. Niin, miten sen nyt sanoisin, Frontex ja NATO eivät onnistuneet Kreikassa. Minä olen kreikkalainen ja tiedän, että epäonnistuminen oli niin laaja, että Poseidon ja Neptun nousisivat niin sanotusti haudastaan ja lähtisivät NATOa ja Frontexia ajamaan takaa. Miksi näin piti toimia? No, Merkel huomasi, että kannatusluvut laskivat ja kun Avramopoulos kävi Kreikan saaristossa ja havaitsi ihmisten kiukun, mitä hän teki, lensi Kreikkaan ja lähti sitten muille teille asioita käsittelevät. Grazie. Seuraavaksi Elli Schlein. Eh, mi pare di capire che ieri sia... Kiitos puheenjohtaja. Eilen komission kollegiossa esiteltiin rahoitusta Haluaisin tietää enemmän rahaston rakenteesta ja siitä, miten parlamentti osallistetaan tähän prosessiin. Muuten olen kyllä samaa mieltä. Minun mielestäni on kuitenkin humanitaarisen avan periaatteiden vastaista, jos päätetään, että varojen antamista lykätään ja jos varoja mennään, raj, kohdennetaan rajavalvontaan, mielestäni se rikkoo artiklaa 208, sillä kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteena on köyhyyden poistaminen. Olen myös Anna Komesin kanssa samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi siitä, että 48 sudanilaista on karkoitettu Italiasta maahan, joka rikkoo ihmisoikeuksia. Monet sudanilaiset naiset ovat joutuneet ihmissalakuljettajien uhriksi. Kaikki tämä vahvistaa kaiken kaikkiaan sen, että turvallisuuspoliittinen lähestymistapa on epäonnistunut – ollaan yritetty su- sulkea silmät tältä kärsimykseltä. Tässä on muchas y bastante complejas, pero también para nuestros invitados. Kiitoksia. Tämä ongelmat ovat erittäin monimutkaisia. Valitettavasti voin kuitenkin antaa vain kaksi minuuttia nyt enää jokaiselle puhujalle aikaa vastata. Olkaa hyvä, tehkää parhaanne. To answer all these questions in two minutes is a challenge. Kiitoksia, eh, Therefore, just Melkoinen haaste, arvoisa rouva puheenjohtaja, vastata tähän kahdessa minuutissa. Lyhyen ja pidemmän aikavälin kysymykset ja toimet. Alustuksessani mielestäni totesin, että toki meidän on toimittava pidemmälläkin aikavälillä, mutta katsottava myöskin näitä lyhyemmän aikavälin ongelmia. On olemassa epävakauttavia tekijöitä lyhyellä aikavälillä, salakuljetukset, rikollisuus, niistä kärsivät sekä maahanmuuttajat että pakolaiset, mutta myöskin kärsivänä osapuolena ovat nämä kohdemaiden kansalaiset. Mutta meidän täytyy tehdä myöskin pidemmällä aikavälillä töitä ja niin me teemmekin. Kesäkuisessa tiedonannossa pyrittiin toteamaan, että maahanmuutto ja maahanmuuttoa aiheuttavat paineet ovat kysymyksiä, jotka täytyy huomioida silloin, kun lähdetään omia ohjelmiamme, yhteistyöohjelmia kumppaneiden kanssa kehittämään. Paraikaa tehdään hartiavoimin töitä. Suoraan tai epäsuorasti se vaikuttaa tähän sosiaalitaloudelliseen tilanteeseen, joka taas synnyttää maahanmuuttopaineita. Mutta minä uskon, että tilannetta voidaan parantaa entisestään. Eli puututaan tähän sosiaalisen kehityksen agendaan ja sitä kautta yritetään kitkeä köyhyyttä, jos siihen keskitytään enemmän. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että tarkastelisimme taloudellista köyhyyttä, vaan kyse on myöskin siitä, että sosiaalista, taloudellista, poliittista ja hallinnollista toimintavalmiutta parannetaan. Sitä kautta tilanne voi kauttaaltaan kehittyä ja parantua. Geneven yleisopimus on vanhentunut, sitä voitaisiin parantaa, mutta ehkäpä keskustelitte Abu Saidin kanssa jo siitä, että jos tälle tielle lähdetään, niin silloin avataan Pandoran lipas ja sitten saattaa syntyä nykyistä pahempi ja huonompi yleissopimus, joten meidän täytyy tulkita tekstiä ja kehittää unionin välineitä ja tätä työtä peräaika tehdäänkin jo tähän unionin maahanmuuttoasetus rahoitukseen liittyen. Toivottavasti sitä kautta tilanne paranee nykyisestään. Maankohtaisiin kysymyksiin en ehdi paneutumaan, mutta voin keskustella kahdenkeskisesti niiden edustajien kanssa, jotka nämä asiat ottivat esille. Kiitoksia. Dos minuutus. Seuraavaksi Christian Danielson kaksi minuuttia. No kaksi minuuttia on kyllä haaste. Aloitan koulutuksesta ja siihen liittyvistä puitteista Libanonissa ja Jordaniassa siellä ei ole esteitä syyrialaisille lapsille päästä kouluun muodollisesti, mutta todellisuus paikan päällä on se, että Jordaniassa, äh, Libanonissa ja Turkissa on useita lapsia, jotka eivät käy koulua. Lontoon konferenssin tavoitteena on, että kaikki pääsisivät kouluun. No mitä me teemme? Me tuemme Jordania sadalla miljoonalla. Sata miljoonaa olemme luvanneet, jotta he voivat taata sen, että olemassa olevat koulut voivat toimia kahdessa vuorossa ja ottaa enemmän lapsia koulutukseen. Libanonissa tilanne on vaikeampi, mutta Libanonin hallituskin on luvannut, että voitaisiin yrittää kouluja muuttaa kaksivuoroiseksi, mutta Libanonissa on todellakin paljon syyrialaispakolaislapsia, jotka eivät käy koulua Turkissa. Olemme saaneet sopimuksen alaisesti aikaiseksi, että monet lapset ovat, päässyt kou- ovat päässeet kouluun. Olemme, meidän tavoitteena on se, että puoli miljoonaa lasta pääsisi kouluun. Sitten Jordaniassa, Jordaniasta 750 miljoonaa tuo ajanjakso on 2016-2020. Ja sitten meillä on vielä paljon myös kirjallisia tietoja tästä, joten voin lähettää tämän teille myös kirjallisesti. Täällä kysyttiin myös pitkäaikaisuudesta ja lyhytaikaisuudesta. Nämä sopimukset, jotka teemme Jordanian ja Libanonin kanssa, ne ratkaisivat sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin ongelmia. Eli me puhumme myös rakenteellisista uudistuksista, niiden edistämisestä sekä Jordanian että Libanonin kanssa. Yritämme niiden kanssa myös ratkaista niiden omia taloudellisia ongelmia, oli kyse sitten talouskasvun puutteesta tai työttömyydestä. Kiitos paljon. Lo mismo. Mucho. Kiitoksia Sarano, sama asia. Niin, kaksi pääkysymystä, jotka on esitetty minulle. Yksi koskee sitä, millä tavalla voimme auttaa Libyan hallitusta auttamaan meitä enemmän maahanmuuttovirtojen hallinnoinnissa. Juuri tähän pyrimmekin rannikkovartioston koulutuksen avulla, poliisia kouluttamalla – ja rannikkovartiostoa kouluttamalla. Meidän täytyy ymmärtää myöskin, että Libyan hallitus tällä hetkellä on rajallisesti kykenevä toimimaan omalla alueellaan. Meidän roolimme on olla mukana edesauttamassa tuota valtion rakentamista ja käytämme siinä erilaisia YTPP-välineitä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin saada aikaiseksi sellainen hallitus, joka kykenee toimimaan tehokkaasti omalla alueellaan ja tähän me pyrimme. Tietysti tässä on kokonainen poliittinen prosessi myös taustalla, jonka tunnette. Ja meidän täytyy myös jatkaa sen tukemista. Maahanmuuttajien ja yksin, ole, yksin matkustavien alaikäisten turvallisuus, ne kuuluvat luonnollisesti sen maan kontolle, johon henkilöt saapuvat. Mutta kun puhutaan YTPVstä, niin se mihin me pyrimme on, että ne maat, jotka tukevat tätä toimialakohtaista uudistamista ja rajavalvontaa. Meidän koulutuksessamme pyrimme myös viemään eteenpäin siis ihmisoikeuskysymyksiä ja suojaamaan maahanmuuttajia. Se on tärkeä osa tätä. Kiitos. Evidente que esta es una conversación que no acaba aquí. Voy a dar la palabra ahora a la... Kiitoksia. Nyt annan puheenjohtajan vielä kehitysvaliokunnan puheenjohtajalle, että hän voi päättää tämän. Kiitoksia kaikesta yhteistyöhalukkuudesta. Kiitos paljon vieraileville puhujille näistä alustuksista. Tämä on meille tärkeä poliittinen prioriteetti. Haluaisin vain muistuttaa, että 10. ja 11. lokakuuta käsittelemme tätä yhteismietintöä näiden kahden valiokunnan yhteiskokouksessa. Tässä meidän yhteiskokouksemme asiat haluaisin vielä sanoa Deven kokouksesta, että kohta 19 kyselytunti siitä komissio ei ole sanonut mitään, joten sitä ei tarvitse käsitellä. Sitten 20 muut asiat ei ole ilmoitettu muista asioista, joten jos joka, kukaan ei nyt ilmoittaudu, niin sekin voidaan katsoa käsitellyksi. Meillä on 27. syyskuuta tämän valiokunnan erityiskokous komission jäsen Mimichan kanssa ja seuraava varsinainen kokous on 10 10. lokakuuta. Nyt vain minuutin myöhässä saamme tämän kokouksen pääty, päätettyä, joten kiitos yhteispuheenjohtajalle tästä.